Right, welcome everybody. No niin, tervetuloa. Hyvät kollegat, voisitteko istuutua? Okay, thank you very much. Um, I will open... Uh... No niin, avaan tämän kokouksen ja kuulemistilaisuuden rahoitusmarkkinadirektiiviin liittyen. Muodollisuudet alkuun esityslistan hyväksyminen ykköskohtana ei ole mitään huomautettavaa, joten esityslista on täten hyväksytty. Lisäksi tässä viitataan myöskin puheenjohtajan ilmoituksiin. Alkuun pyydän puhujilta anteeksi sitä, etten voi vetää tätä kuulemistilaisuutta. Olin juuri palannut Yhdysvalloista jossa keskustelimme myöskin yhdysvaltalaisten edustajien lainsäätäjien kanssa rahoitusmarkkinakysymyksistä. Ja tästäpä syystä olenkin pyytänyt, että Arlene McCarthy – yksi varapuheenjohtajistamme vetäisi tämän kokouksen ja kuulemistilaisuuden. Hän muuten vastaa myöskin markkinoiden väärinkäyttöä käsittelevästä äh, direktiivistä ja sen käsittelyssä täällä parlamentissa, joten hän on kyllä oikein pätevä tätäkin kuulemistilaisuutta johtamaan. Hän on siis todellakin yhtä lailla kiinnostunut tästä tämänpäiväisestä aiheesta. Ja sitten kolmikantaneuvottelusta kerrottakoon, että EMEAN liittyvä kolmas kolmikantaneuvottelu järjestettiin 20. marraskuuta. Jonkin verran päästiin eteenpäin neuvotteluissa. Seuraava kokous järjestetään Strasbourgissa 12. joulukuuta alkavalla viikolla. Tarkka ajankohta ei ole vielä päätetty. Ja mitä tulee neljänteen trilo- kolmikantaneuvotteluun äh, äh, talletuskysymyksiin liittyen, ensimmäinen joulukuuta järjestettiin teknisen tason kokous. Silloin tarkoituksena oli käsitellä muita kuin poliittisia kysymyksiä. Hyviä tuloksia saatiin molemmissa kokouksissa aikaiseksi ja poliittiset ryhmät tulevat ihan lähitulevaisuudessa saamaan musta-valkoisella kokouksiin liittyen. Ja seuraava kokous järjestetään 13. joulukuuta Strasbourgissa. Sepaan liittyen neljäs trilogi järjestettiin myöskin marraskuussa ja sekä komissio että neuvosto hyväksyivät kompromissin, jota lähdetään käsittelemään. Tässä sovitaan muun muassa siitä, että jäsenvaltiolla on poikkeusmahdollisuus, eli että he voivat saada käyttöönsä pidemmän toiminta-ajan. Lisäksi hyväksyttiin kaksi komission julkilausumaa muun muassa takaisinperintäoikeuksista. oikeuksista. Neuvosto kuulemma voi joustaa ja se tarkoittaa sitä, että säädösteksti on nyt lyöty lukkoon, mutta kyse on myöskin julkilausumista ja nehän ovat parlamentin kannalta erittäin tärkeitä tekstejä ja siltä osin voidaan sanoa, että tällä hetkellä tilanne ei näytä hirveän hyvä. Mutta mikäli näistä julkilausumista päästään yhteisymmärrykseen, niin Koreperin kokouksessa 15. joulukuuta asiasta voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen ja sitten voisimme 73 artiklan mukaisesti 19. päivä joulukuuta kokoustaa uudestaan, jotta asia voitaisiin saada tammikuun täysistunta käsittelyn Eli me olemme komission kanssa samalla linjalla ja pyydän anteeksi, että joudun nyt tässä lähtemään. Ymmärrätte varmaan, miksi näin. Ja näin haluaisinkin antaa puheenvuoron ja kokouksen vetämisen vastuun kollegalleni Arlene MacArthurille. Niin arvon kollegat, ääni meinaa mennä, joten kuunnellaanpas asiantuntijoita ja esittelijöitä eikä minua. Joten tehdäänkin seuraavalla tavalla. Niin olette saaneet ohjelman. Siitä näette, että se on jaettu kolmeen osioon ja meillä on todellisia ammattilaisia paikalla kertomassa näistä asioista. Mutta alkuun haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle kollega Ferberille ja hän voi alustaa tätä kuulemistilaisuutta. Kiitoksia. Ja vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe... Kiitoksia oikein paljon, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, alkuun todettakoon, että on hienoa, että niin monet ovat tulleet tähän kokoussaliin. Takana näyttäisi olevan tunkua, vaikka kuinka paljon, täällä edessä ei niinkään paljon, mutta kuitenkin kiinnostusta näyttäisi aiheita kohtaan olevan. Kuulemistilaisuus on ikään kuin lähtölaukaus tälle nykyisen MIFID-direktiivin tarkastelulle. 20. lokakuuta komissio esitti omat ehdotuksensa aiheeseen liittyen. Olen vakuuttunut, että viime kuukausien aikana ekonvaliokunta valiokunta on päättänyt erittäin tärkeistä asioista, kuten uudenlaisesta valvontajärjestelmästä, tämä arvopaperia, pankkia, vakuutusalan valvontajärjestelmästä. Me olemme hyväksyneet myöskin lukuisia säädöstekstejä, kuten vaihtoehtoisten investointi ja lyhyeksi myynti tekstien osalta, myöskin OTC-derivaattien muiden johdannaisen osalta olemme tehneet esityksiä. Ja nyt olemme MIFIDin osalta päässeet tärkeän vaiheeseen, sillä nyt tarkoituksena on saada aikaiseksi johdonmukaisia määräyksiä, joiden avulla saadaan avoimuutta ja kansalaisten eli kuluttajien suojaa aikaiseksi eurooppalaisilla rahoitusalan markkinoilla. Minulle esittelen ominaisuudessa tärkeänä seikkana on se, että voimme toimia avoimessa hengessä koska tämän aiheen merkitys on niin suuri. Tästäpä syystä aloitammekin tällä kuulemistilaisuudella näin voimme eri asiantuntijoiden kanssa keskustella eri näkökohdista ja kerätä näin tietoa. Olemme keskustelleet muiden ryhmien varjoesittelyiden kanssa asiasta ja laatineet tällaisen kysymysluettelon. Se löytyy Ekonvaliokunnan nettisivuilta ja 13. joulukuuta asti näihin voidaan vastata. Eli annamme kaksi kertaa enemmän aikaa kuin komissio yleensä näissä konsultaatiokierrosten aikana. Eli kommenttiaikaa on tarjolla ja konsultaatiokierroksen jälkeen sitten ryhmät saavat itselleen vastaukset käyttöön. Näin vaalimme tätä avoimuus, avoimuuden henkeä ja aamupäivällä julkaisimme jo ensimmäisen kokousasiakirjan. Se löytyy teidän asiakirjan Nivaskasta. Sieltä löytyy nimittäin koostos siitä, mikä on tämänhetkisen voimassa olevan lainsäädännön sisältö. Vastaavalaisia tekstejä tulemme työstämään Ekon valiokunnassa jotta voimme kohdennetusti käsitellä eri aihealueita ja ainakin minun mielestäni olisi tärkeää löytää tasapainoinen lausunto, teksti. Niin tänään olemme keskustelemassa kolmesta aihekokonaisuudesta. En lähde nyt näitä yksityiskohtia luetteloimaan, koska esityslistastahan ne käyvät ilmi. On tietenkin selvää, että asiantuntijoita löytyy jokaisen aihealueeseen liittyen. Yli 50 nimeä löytyi listalta, josta olisi voitu valita asiantuntijoita pitämään alustuksia tässä kokouksessamme, mutta varjoesittelyiden kanssa päätimme, että meidän täytyy varmistaa myöskin, että keskustelullekin riittää aikaa, joten pyydän ymmärtämystänne, jos ette kaikki ole saaneetkaan puheaikaa, mutta on tietenkin selvää, että myöskin tämän kyselykaavakkeen kautta voi kantaa kortensa kekoon tai muuten muita kanavia käyttäen. Ennen kuin komissio esitti oman ehdotuksensa, niin parlamentti laati oman päätöslauselmansa ja kiittäisin edustaja Swinburne ja hän toimi esittelijän ominaisuudessa ja laati muiden kollegoiden kanssa niin parlamentin kannan aiheeseen liittyen. Voimme varmaan perustellullisesti sanoa, että olemme tyytyväisiä siihen, että komissio on hyväksynyt monia parlamentin esityksiä erityisesti tähän high frequency tradingiin liittyen ja avoimuusmääräyksiin liittyen. ne ovat sellaisia vaatimuksia, joita me halusimme, eli yhtenä tämä tietokoneistettu kaupankäynti. Mutta toisaalta löytyy myöskin monia asioita, jotka me esitimme vaatimuksinamme, mutta joita komissio ei hyväksynyt. Yksi on se, että me emme vaatineet määritelmää uudelle kauppapaikalle niin kuin komissio teki OTFien osalta. Meidän täytyy tietenkin vastata sellaisiin kysymyksiin, kuten siihen, että miksi nykyistä direktiivitekstiä pitää lähteä jo tässä vaiheessa muuttamaan. Kaikki ovat toki tietoisia, että MIFIDin voimanastumisen jälkeen markkinat ovat muuttuneet. Ja mainittako tässä iskusanana tekninen muutos ja sopeutuminen uuteen lainsäädäntöön ja sen täytäntöön paneeminen, mitä Pittsburghin G20-kokouksessa hyväksyttiin. Eli me emme voisi hyväksyä muita kuin säänneltyjä tuotteita ja markkinoita, ja siitähän Mifidissä on kyse. Ja tästä syystä onkin tärkeää, että lainsäätäjäkin ryhtyy tuumasta toimeen. No mikä on tämän hetkisen ehdotuksen perusajatus? Tätähän tulemme kes- käsittelemään tulevien kuukausien aikana. Eli yhtäältä markkinarakenne, Sanoin jo, että komissio ehdottaa uutta mark- kauppapaikkaa ja on olemassa tiettyjä ehdotuksia, jotka liittyvät pk-yritysten toimintamahdollisuuksiin. Sitten tuotemarkkinat, hyödykemarkkinat, siitäkin keskustellaan tänään. Minun mielestäni se on selvästikin tärkeä asia ja parlamentilla tulee tälläkin saralla olemaan hyvin suuri tehtävä. Ja sitten Esman rooli, sitä emme saa missään nimessä unohtaa sillä Omnibus 1 direktiivin kautta on muutoksia tapahtunut, mutta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen roolikin on huomioitava monella saralla. On toki mielenkiintoista tietää, että 35 sääntelyä ehdotusta löytyy komission ehdotuksesta ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy todellakin paneutua ESMAn rooliin. Lisäksi meidän täytyy myöskin paneutua tähän niin sanottuun hyödykekieltoon, joka löytyy komission ehdotuksesta. Tähänkin täytyy todellakin paneutua. Sitten soveltamisala, sitten poikkeukset, sijoittajan suoja, neuvonantajien rooli – sitten tämä kaupan, kaupankäynti ja muut teknologiset uudistukset, joista ei nyt vielä tiedetä mitään. Sitten kyse on tietojen konsolidoinnista, kolmansiin maihin sovellettavista määräyksistä ja niin poispäin. Nämä ikään kuin sähketyyliin. tyyliin. Eli kyse on siitä, että nyt olemme päässeet rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ytimeen ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoja siitä, että olette olleet valmiita tulemaan tähän kuulemistilaisuuteen ja kiitos kuuluu myöskin niille kollegoille, jotka osallistuvat tähän työryhmäkeskusteluun. Minä uskon, että tämä on melkoinen virstanpylväs, kun ajatellaan sitä, että MIFIT ja MIFIR saavat vauhtia ja tuulta purjeisiin ja nyt jään mielenkiinnolla odottamaan kollegoiden kommentteja. Minä uskon, että me olemme aloittaneet hyvässä hengessä ja toivottavasti tässä hyvässä hengessä voimme jatkaa keskusteluja myöskin joulun pyhien ja vuodenvaihteen jälkeen. Kiitoksia. Eh, thank you, Mr. Ferber. Oikein paljon kiitoksia, kollega Ferber. Niin, varjoesittelijät ovat paikalla. Mainio asia se. Voimme esittää kysymyksiä varjoesittelijöille ja myöskin näille muille asiantuntijoille. No niin, siirrytäänpä ensimmäiseen aiheeseen. Eli onko meillä oikeat instituutiot, palvelut, toiminnot, kauppapaikat, välineet käytettävissä. Jokaisella puhujalla on viiden minuutin alustusaika ja pitäkääpäs kiinni puheajasta, koska muuten aikataulu mättää muille ei sitten välttämättä riitä enää tätä aikataulua, tätä puhuaikaa. Ensimmäisenä Carol Lano, European Policy Studies keskuksesta, olkaa hyvä. Parliament, uh, members of ECON. Kiitos puheenjohtaja, kiitos valiokunnalle siitä, että saa mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. On äärimmäisen tärkeää, aivan niin kuin Markus Ferber sanoi joku kausi sitten, että kun nyt MIFID tuli voimaan neljä vuotta sitten, parlamentti on itse esittänyt kysymyksen, mitä EU oikein halusi saavuttaa silloin, kun MIFID astui voimaan vuonna 2004. Päästiinkö alkuperäisiin tavoitteisiin ja missä määrin tällä välin on saavutettu todellakin alkuperäiset tavoitteet? Parlamentin täytyy ymmärtää, mitä, mitä MIFID kattaa, mistä siinä on kyse. Se oikeastaan kattaa useitakin seikkoja. Alkuperäinen direktiivi oli selkeämpi kuin MIFID-lyhenne. Tämä käsittää kaikki mahdolliset investointivälineet, kauppapaikat, niin kuin niitä kutsutaan, välittäjät ja sijoituspalvelut. Ja kyse on myös sijoittajan suojasta, joka on tärkeä elementti. Se korvaa vuoden 1993 sijoituspalveludirektiivin. 2004 alkuperäinen MIFID hyväksyttiin ja tuli voimaan vuonna 2007. Jos silloin jossain määrin markkinat EU-ssa avattiin sijoituspalveluille, mutta monopolia tietenkään paikallisilta pörsseiltä ei vielä viety. Tämä tapahtui sitten vuonna 2004 MIFIDin välityksellä, eli monopoli pörsseiltä vietiin ja luotiin kaksi uutta kauppapaikkakategoriaa MTF ja sisäiset toteuttajat. Nyt meillä on paljon yksityiskohtaisemmat sijoittajan määräykset kuin alkuperäisessä direktiivissä. On erilaisia toimia, jotka liittyvät sijoittajaprofiiliin ja eturistiriitoihin. Kuitenkin tässä rajoitutaan pelkästään arvopaperimarkkinoille, ei niinkään joukkolainamarkkinoille eikä johdannaismarkkinoille, vaikkakin tietyt jäsenvaltiot ovat niillekin lähteneet, mutta näin ei varsinaisesti ole. 2007 siis MIFID astui voimaan ja se on johtanut siihen, että eri kauppapaikkojen välillä sirpaloituminen on lisääntynyt. Kustannukset eivät ole tästä kärsineet, e- eikä myöskään maksuvalmiuslikviditeetti. Aivan niin kuin esittelijä totesi ja korosti, tekniikka, teknologia on tehostunut, kehittynyt ja näin on voitu hyötyä myös lisääntyvästä kilpailusta. Yleensä sanoa, että muutokset ovat johtaneet nimenomaan siihen, että kilpailu on parantunut. Oikeastaan vasta yksi merkittävä uusi toimija on tullut markkinoille. Meillä on myös pörssien omistamia uusia toimijoita, jotka ovat päässeet markkinoille. Sitten meillä on myös sisäisen toteuttajan järjestelmät, kahdenväliset kaupat, OTC-kaupankäynti ja ristiinmyyntikäytännöt. Sitten sijoittajan suojasta direktiivin vaikutus ei ole ollut niinkään selvä. Silloin kun direktiivi astui voimaan 2007 Northern Rock-tapauksen jälkeen, näytti siltä, että rahoituskriisin ongelmiin se puuttuisi tehokkaasti, mutta nyt muutama vuosi myöhemmin eturistiriita, sijoittajan suoja, säännökset, vaikkakin ne on laadittu hyvin, eivät ole olleet riittävän hyvin täytäntöönpantuja. Tämä epäonnistuminen oikeastaan juontaa juurensa täytäntöönpanoon, MIFIDin tekstin epäselvyyksiin ja myös siihen, että ei ole riittävällä tavalla pystytty puuttumaan kaikkiin näkökohtiin. Totta kai tämä liittyy myös valvontaviranomaisten luomiseen MIFIDin tarkistuksissa kaikkiin näihin kysymyksiin puututaan. Havaitsimme vuoden alussa, että pääongelma MIFIDissä on tietojen konsolidoinnin ongelma ja liiketoimintasääntöjen epäselvyys. Sirpaloituminen on jatkunut tietojen konsolidoinnin suhteen ja ei ole ollut standardoituja tieto, tiedonkeruumuotoja. muotoja Tästä keskusteltiin jo 2010 asiakirjan pohjalta varsin laajasti. Sitten käytännössä säännöt ja parhaan toteutuksen määritelmä ovat olleet keskusteluissa. MIFID oli varsin hyvä äh, kannusteiden suhteen ja eturistiriitojen ratkaisujen suhteen, mutta sääntöjen soveltamisessa vielä on ollut ongelmaa. Sijoittajalle annettavia neuvoja on osaltaan vahvistettu. Olemassa olevia sääntöjä näin ollen on siis vahvistettu. Hinta-avoimuusmääräykset olivat äärimmäisen hyvä asia MIFID-direktiivissä. Eh, nyt kun joukkovelkakirjamarkkinoilla on uloitettu hinta avoimuus, se on totta kai hyvä, mutta nyt pitäisi päästä myös OTC-johdannaismarkkinoille samalla avoimuudella. Nyt jo olisi pitää nyt päästä MIFIDin kautta kaupojen selvittämiseen uusilla tavoilla, mutta tätä tutkitaan vielä komissiossa ja ehdotetaan komission taholta pian. MIFID nähtiin jonkinlaisena vallankumouksena rahoitusmarkkinoilla Euroopassa – alkuun se, se koettiin valtavaksi taakaksi ja että siitä aiheutuisi valtavat äh, kustannukset, mutta nyt pikkuhiljaa yritykset alkavat nähdä se myös mahdollisuutena. Jälkikäteen katsottuna toki kilpailu ja tehokkuus on lisääntynyt, tekniikkainvestoinnit ovat kasvaneet ja se on osoittautunut tehokkaaksi äh, finanssikriisin ongelmien ratkaisussa. MIFID 2 pitäisi vielä selkeyttää näitä hämäriä, epäselviä asueita ja, ja selkeyttää tilannetta. Kiitos. Uh, thank you. And... Paljon kiitoksia. Seuraavana Thierry Filppona Finance Watchissa Olkaapa hyvä. be better. Sorry. So, thank you very... Kiitokset. Niin, tämä nyt esitetty kysymys vaatii MIFIDin tavoitteiden miettimistä ja minä viitaan niihin. Eli pitäisi turvallisempi, avoimempi, vastuullisempi rahoitusjärjestelmä saada aikaiseksi, joka palvelee sekä koko taloutta että yhteiskuntaa. Ja nyt tutkailen sitä, onko MIFID onnistunut pääomamarkkinoilla tuodakseen pääomamarkkinoiden ja reaalimarkkinoiden vaatimukset vastaamaan yleisten investoijien vaatimuksia. Ja kriteerit ovat ne, onko toimittu avoiseksi, onko toimittu parhaalla mahdollisella hinnalla, kustannuksilla ja kolmanneksi palvellaanko yhteiskuntaa ja taloutta. Katsotaan ensiksi tätä avoimuuspuolta ja siitä selkeitä faktoja. 40 prosenttia nykyisestä unionin kaupasta käydään OTC-tasolla ja tämä kuuden prosentin määrät on tuolla mustalla puolella ja 46 prosenttia on tietysti aina tilastoissa vähän kyseenalaista, mutta 46 prosenttia näistä arvoista hoidetaan ilman tätä avoimuusvaatimusta. Mietin tätä vähän nyt tarkemmin. Noin vuosi sitten Frankfurtin yliopisto teki tutkimuksen siitä, että 39 prosenttia kaikesta OTC-kaupasta itse asiassa on MIFIDin vähittäiskaupan alapuolella, eli 7500 euroa. 9 prosenttia on tuossa standardikaupan kokoossa ja MIFIDin vaatimusten mukaisessa standardikaupassa, eli 31, 38 prosenttia OTC-kaupaa alle tuon standardimarkkinoiden koon, ja johon tähän lisätään tuo 39 prosenttia OTC-kauppavolyymista, tarkoittaa sitä, että tässä ollaan standardikoossa ja suuremmassa koossa ja tämä tarkoittaa sitä, että kyse on ikään kuin dark pool tradingista, mikä oikeastaan heikentää tätä avoimuutta. 39 prosenttia OTCstä on tuon, su- tuon suuremman koon alapuolella. Ja tämä tarkoittaa sitä, että 87 prosenttia OTC-transaktioista itse asiassa MIFIDiä vastaan ja tässä ei nyt sinänsä lain kirjainta no, rikota, koska tämä on ainoastaan johdantosan kappaleessa 53, eli ikään kuin ei mennä lakia vastaan, mutta mennään tietysti vapaakaupan avoimuuden periaatteita vastaan, mikä oli MIFID 1 yksi tavoitteista. No, eli eletään edelleenkin tällaisella hyvin epäavoimella markkinalla, ja niitä pitäisi pyrkiä muuttamaan ja näin ei ole saada taloutta selkeämmäksi, jos tilannetta ei saada parannettua. Sitten tämä parhaimmilla hinnoilla kriteeri. No me olemme saaneet tietoa kesäkuulta 2009 ja siinä tämästä markkinoiden pirstaloimisesta sanotaan sen verran, että tämä monenvälinen kaupankäynti on kasvanut ja, ta, ja niin paljon, että kaupan kustannukset ovat itse asiassa korko, kor, korostune, kor, kasvaneet ja näin investoijien maksama netto loppusumma oli korkeampi kuin aikaisemmin. Tilastotiedot tietysti ovat aika vanhoja, mutta meidän täytyisi tietysti miettiä, ovatko nämä tilastot edelleenkin voimassa vai eivät. No me ei ole kovinkaan paljon aikaa enää, niin käsittelen tätä kolmatta kohtaa suoraan, eli palvelemmeko me taloutta ja yhteiskuntaa paremmin. On selvää, että markkinoiden pirstaloituminen on ohjannut hy- tämä tähän nopeatahtisen kaupan kehittämiseen HFT, joka on 35 prosenttia koko Euroopan käymästä MIFIDin kohteena olevasta kaupasta. Tämä HFT-kauppa on hyvin monipuolista hinnanmuodostuksessa eri kauppapaikoilla, erilaiset mm, markkinan tapa, tavat ja, ja se myös perustuu hyvin erityyppiseen hintakäsitykseen ja vertailuun ja myös jo, jopa markkinoiden väärinkäyttöön tietyissä tapauksissa ja syrjiviin, syrjiviin tapahtumiin, kun käytetään kaikenlaisia vääriä kriteereitä ja mekanismeja. No HFT luo maksuvalmiutta, mutta jotkut HFT luovat volyymiä. HFT voivat siis luoda maksuvalmiutta, likviditeettiä markkinoille. Ja on päivän selvää tuossa 2010 toukokuun kriisissä, kun pörssi, tuossa pörssiromahduksessa kun kauppaa käytiin niin suurella tahdilla, että kukaan ei pysynyt sen perässä. Kyse oli hyvin perustavanlaatuisesta ongelmasta siitä, että HFT-kauppa seuraa selkeitä trendejä mikä on yleistä investoijien etua vastaan. Me olemme hyvin monissa keskusteluissa nimenomaan puhut, puhu, käyneet asiaa läpi aitojen investoijien kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että tämä HFT häiritsee hyvin paljon heitä kaupan käynnissä. Tämä ei tietenkään tarkoita kaikkea HFTtä. Minun täytyy siis korjata tässä itseäni. Meidän täytyy muistaa, että HFTssä on kaksi eri osaa. Tämä likviditeettipuoli ja sitten tämä huonompi puoli. Lopuksi voisin sanoa, että MIFID 1 ei ole pystynyt tavoittamaan ovia tavoitteitaan avoimuudesta, kustannustehokkuudesta eikä kilpailukykykysymyksistä, eikä myöskään ole parantanut markkinoita markkinoiden tilannetta eikä ole pystynyt suojamaan investoijia. Askeleita tähän suuntaan on otettu, mutta ollaan kuitenkin kaukana tavoitteesta. No tuo ekonomi, Ekonin hyväksymä raportti 2010 marraskuuta, Swinburnin raportti, on sinänsä hyvä uudistuksiksi tähän toiseen MIFID-hankkeeseen. Me haluaisimme tehdä selkeitä konkreettisia ehdotuksia, joista keskustelemme täällä ja joita tuomme sitten lainsäätöjälle sekä vastuullisesta kaupankäynnistä että investoijien suojassa. Oikein paljon kiitoksia. Piditte noin suurin aikataulusta kiinni. Kollega Ferberilläkin on kysyttävää sitten varjoesittelyille, mutta kollega Ferber ensimmäisenä, olkaapa hyvä. Ja vielen dank, Frau Voss. Rouva puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Ei tässä nyt ole kuin kaksi kysymystä mielessä. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin siellä viitataan myö- soveltamisalassa myöskin äh, päästökiintiökauppaan ja minua kiinnostaisi kuulla siitä enemmän. Ja sitten Filippo Naat viittasi tähän tietokoneistettuun kaupan käyntiin ja yhtäältä likviditeettiin ja toisaalta algoritmien nopean käyttöön. Nyt herää kysymys seuraavasta, kun on HTF katsoa, niin ei tästä suoraan pysty sanomaan, että kummalla puolella siinä ollaan. Mitä se tarkoittaa päätelmien osalta? Komission päät... ehdotusta katsottaessa herää kysymys, että tarvitaanko vain ja ainoastaan teknisiä muutoksia tällaisen pörssiromahduksen estämiseksi vai tarvitaanko jotain muitakin toimenpiteitä? Kiitoksia. I think what I'll do is... No tehdäänpä seuraavalla tavalla. Kollega Ferber, jos teille sopii, niin yksi kysymys, yksi vastaus ja sitten ehkäpä toisen kierroksen aikana, tai voitte esittää täydentävän kysymyksen, jos haluatte. Niin, yritetään tehdä tästä nyt mahdollisimman tehokas kuulemistilaisuus. Ja seuraavana edustaja Goebbels, olkaapas hyvä. Thank you, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi vain kaksi nopeaa kysymystä. Ensinnäkin avoimuuteen liittyen. Kun tapaan sijoittajan edustajien, he kaikki puolustavat tietysti avoimuutta. Kun ajatellaan OTC-kauppaa, niin eihän siellä kyllä juuri avoimuudesta puhuta. Komission ehdotuksessa on OTF, organisoidut kaupankäyntijärjestelmät, kauppapaikat. Onko se vastaus ja olisiko se ratkaisu, jolla saataisiin avoimuutta, läpinäkyvyyttä tähän kaupankäyntiin? Sitten tois, äh, toinen kysymys liittyy huippunopeaan tietokoneistettuun kauppaan, HFT. -hän markkinat ovat sellaiset, että toimijat voivat toimia niin, että hinta on selvillä. Mutta mitä jos tietokoneet millisekunneissa käyvät kauppaa keskenään, ikään kuin kommunikoivat keskenään? Eikä kukaan oikeastaan varsinaisesti pysty näkemään hintaa. Eikö tälle HFT-kaupalle pitäisi jonkinlaista jarrua asettaa, tälle algoritmiselle kaupalle jotain jarrua asettaa? Those two questions first. Uh, no ensin nämä kaksi kysymystä. Niin arvon kollega, te voitte kysyä ihan mitä vaan, mutta me keskustelemme täällä nyt oikeastaan OTFistä tässä kolmannessa osiossa, mutta tietenkin voitte esittää niihinkin liittyviä kysymyksiä tässä vaiheessa, mutta halusin vain muistuttaa, että OTFin liittyen meillä on oma keskusteluosio. No niin. Kollega Lanute voisi vastata näihin kahteen kysymykseen sitten kollega Filippi Rant. Okay, thank you. Um, on the question of emission certificates... Uh, Kiitokset. Niin. Them. So, uh, I mean... sen verran, että ehkä meidän täytyy miettiä toisen tyyppisiä hyödykemarkkina- ja johdannaismarkkinakauppaa tämän rinnalla. En sano tästä tämän enempää täällä erempää erää. Ja sitten avoimuudesta Göppersille sanoisin seuraavaa minä oikeastaan vetoaisin kaikkiin niihin, jotka edustavat markkinoita ja jotka edustavat rahalaitoksia ja pankkeja, jotka ovat miettineet näitä OTF-kauppaa kysymyksiä. Minä olen nähnyt tästä vaikka minkälaisia lukuja, enkä käsitä niitä ollenkaan, ja minä olen seurannut asiaa kuitenkin neljä viisi vuotta, mutta en minä tiedä, mitä minä näille luvuille tekisin. Joten mm, jos nyt kyse on ihan jo investoijista ja kaikista pörssitoimijoista, jotka eivät pysty näitä lukuja tarjoamaan. Ja sitten on uuden tyyppisiä lisenssejä ja sitten tietojen vaihto, viranomaisten lukuja. Eli tällaiset luvut, minä olen luke, kuullut tällaisia 15 ja 40 välillä olevia lukuja. Tämä on se, mitä voin nyt sanoa tähän. Sitten tästä OTFstä kun luin tästä ensimmäistä kertaa, niin ajattelin, että no ehkä tämä voisi olla MTFkin, eli minkä takia meidän täytyy luoda toisen tyyppinen kategoria. Se tekee sääntelijän työn paljon monimutkaisemmaksi. Miksi, täm, miksi nämä MTF eivät riitä mielestäni? Tämä on ihan hyvä kategoria näiden monivälisten kauppojen ja, ja, ja, ja säännellyiden kauppojen ja paikkojen välillä. Eli minun mielestäni tässä on monenvälistä kauppaa joka tapauksessa. Komissio on siitä puhunut ja sitten puhunut tästä kahdenvälisestä kaupasta myös ja oma pääomaa vastaan käytävästä kaupasta. Minun mielestäni tämä OTC vaikuttaa nyt jollain tavalla MTSn erilaiselta alarakenteelta. No, tämä keskustelu on nyt pari-kolme vuotta ollut käynnistä, käynnissä. Meidän ei tulisi aliarvioida tämän MIFINin vaikutusta tähän valtavaan investointiteknologiaan. 2004-2005 valitettiin jatkuvasti tätä MIFIDin puutetta ja nyt MIFID on sitten tuonut tällaisen investointiteknologiamarkkinat ja luonut meidät lähemmäs, vienyt meidät lähemmäs Yhdysvaltoja. Tietysti tilanne on hyvinkin sirpaloitunut, mutta me olemme tulleet nyt paljon verrattavammiksi Yhdysvaltain suuntaan ja voimme vastata heidän teknologisen kehityksen haasteeseensa. Nyt molemmilla puolilla Atlantia prosenttia. Ollaan samaan, su, samaan suuntaiseen suuntaan menossa. Ja tämä tietysti säännöstelijöiden takia äh, kannalta tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tätä teknologiaa ryhtyä säännöstelemään. Ja komissio tekee omat ehdotuksensa operatiivisista menetelmistä ja riskinarviointimenetelmistä ja niin poispäin, mutta näin, näitä tehdään siitä syystä, että pörssiromahdusta ei enää syntyisi uudelleen. Eli jos halutaan tämä kehitys nyt äh, päättää, niin sitten myös tätä investointiteknologiaa täytyy ryhtyä sääntelemään. Kiitos. Um, <clears throat> on the question of uh, Mr. Ferber. Edustaja Ferberin kysymyksen, joka liittyi likviditeettiin ja algoritmeihin HFTssä. Kenties en puhunut riittävän selkeästi. Algoritminen kauppa on jonkinlainen kategoria ja sen alalajina on sitten HFT-kauppa – HFT-kauppaakin on kahta laatua. Toinen on sellaista, että sitä kautta saadaan likviditeettiä. Se on tapa siis saada markkinat toimimaan. Ja sitten on tekniikoita, jotka tuottavat volyymia, mutta ei niinkään likviditeettiä. Eli tätä eroa pyrin luonnostelemaan. Ennen tätä nopeasti tapahtunutta kriisiä kävi selväksi se, että koska suuri osa HFT-kauppaa on trendiä noudattavaa kauppaa. Eli on äh, sijoittajia, jotka haluavat ikään kuin mukaan junaan ja haluavat hyötyä kehityksestä. Tämä vahvistaa äh, trendiä. Ja nyt komissio ehdottaa sitä, että pyydetään HFT-sijoittajia äh, toimimaan niin, että saadaan markkinoille likviditeettiä. Tämä, toki tämä on järkevä ehdotus. Kenties sitä pitää vielä äh, hienosäätää, jotka ovat olleet mukana markkinoilla, niin kuin minä olen ollut. Ja jos pyydetään toimijoita äh, allekirjoittamaan tällaisen sopimuksen, niin ei sitä vaadita sataprosenttisesti, vaan toki siinä myönnytyksiäkin voidaan tehdä, koska me elämme reaalimaailmassa, ei, ei tässä päästä koskaan sataan prosenttiin. Mutta periaatteessa, jos pyydetään HFT-tradereita toimimaan niin, että he tarjoavat likviditeettiä markkinoille, niin kyllä se on järkevä ehdotus. Tässä on kaksi ratkaisua. Joko se ei onnistu, taikka sitten he sanovat, että ei, ei, e, ei, ei tämä onnistu, en voi tehdä, taikka sitten todellakin jotkut sijoittajat toteavat, että näin on toimittu aikaisemminkin ja mikseikö nyt voitaisi toimia – näiden kategorioiden välillä on tehtävä selkeä ero ja se on hyvin tärkeää. Sitten kysymys hinnoista silloin, kun kaupat toteutetaan todella nopeasti. Tämä on aivan keskeinen kysymys. Nyt markkinat ovat sellaisia, että haluanpa käyttää vahvaa sanaa perversit sijoittajat eivät halua, että käy niin, että HFT-kaupassa käy niin, että sitten käydään nimettömästi kauppaa, jotta voidaan ikään kuin jäädä pimentoon HFT-kaupan käyjiltä ja saadaan parempi hinta aikaiseksi. kun ajatellaan nimettömästi käyttävää kauppaa, tätä pimeää puolta ja HFT, niin ne ovat oikeastaan perversillä tavalla vastapuolia. Ja tähän on puututtava. Oikeastaan pimeä puoli saa voimaa tältä lailliselta puolelta ja vie sieltä varoja. Kun puhutaan alan toimijoiden kanssa, niin puhutaan fiksusta rahasta ja tyhmästä rahasta. Fiksu raha on, on sitä, jota käytetään nimenomaan näillä nimettömästi käytävillä kauppamarkkinoilla. Tässä toistaiseksi vastaus. To give a view on OTFs. Niin, haluatteko sanoa vielä jotain OTF: OTF-ään liittyen? Yes. Uh... Niin, kysymys oli OTFistäkin. En ole aivan samoilla linjalla Karel Lanun kanssa. En tiedä, mitä ne oikeastaan tuovat mukaan tähän kuvioon. Syy oikeastaan sille, miksi vielä käydään OTC-kauppaa. En vältä varsinaista kysymystä, mutta kun ajatellaan markkinoiden kokoa, niin onko se sitten, sitten 40 vai mikä? Tämä tulee Thomson Reutersilta, tämä luku, joka ilmeisesti on luotettava lähde. Mutta vaikkapa puhuttaisiin 15 tai 20, niin periaate pätee. Tämä täytyy yhdistää myös otf ja otc -hän. Mitä tämän mukaan tuominen keskusteluun antaa meille lisää? Ei, eipä oikeastaan juurikaan. Eli meidän täytyy ymmärtää, mitä OTC tarkoittaa MIFIDin yhteydessä. Oikeastaan minkäänlaista määritelmää meillä ei ole, paitsi artikla 53, joka viittaa otc -hän. Eli tietyn standardimarkkinakon ylittävät kaupat. Suurin osa kuitenkin jää tämän kynnysarvon alle tutkimusten mukaan. Eli oikeastaan tässä mennään MIFID yhden hengen vastaisesti pitäisi nimenomaan OTC-määritelmää vahvistaa. Se olisi oikeansuuntainen ratkaisu. Ja olen vakuuttunut, että jos tähän suuntaan ei mennä, niin sitten joudutaan OTC-kauppaan entistä enemmän. Kiitoksia. Seuraavana liberaalien puolesta Ole Smith ja sitten ECRn puolesta Swinburne. Ole Smith. Chair, thank you. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset jo näistä kahdesta alustuksesta vaikeahan tätä asiaa on ymmärtää, sillä niin kuin jo kuulimme, markkinat ovat aika lailla perversit. Ja toinen taas sanoi, että markkinat toimivat suht hyvin. Ja nyt kysyisinkin kollegalla Nuilta, uskotteko, että ylisääntelyn vaara on olemassa? Sanoitte alustuksessanne, että nykyinen MIFID-direktiivin ongelma on täytäntöönpanon puutteellisuus, joten mehän olisimme ainakin jäsenvaltiotasolla voineet korjata tilanteen. Ymmärsinkö tämä nyt oikein? Ja sitten kollega Filippo Naalle seuraavallainen kysymys. Miten määrittelette nämä HTFn liittyvät kriteerit. Se olisi nimittäin erittäin mielenkiintoinen tieto. Mehän tiedämme, me tunnemme Spinning Jenin kohtalon, mutta nyt herää kysymys, että miten tässä suhteessa aiotaan nyt toimia? Minä olen liberaali ja mielestäni tämä tekniikka on osoittautunut toimivaksi. Aikaisemminkin. Ehkäpä me voisimme käyttää tätä välinettä, emmekä sanoisi, että sitä ei tulisi käyttää hyväksi. Joten tätä kysyisin teiltä. Ja sitten molemmille vierailemme seuraavalainen kysymys avoimuuteen liittyen. Kyllä minä kannustan avoimuutta, mutta ehkäpä hyvin toimivat markkinat kärsisivät liiallisesta avoimuudesta. On ehkäpä sellainen tilanne, että kaikki eivät halua paljastaa kaikkia yksityiskohtia mahdollisesti syntyvistä erittäin hyvistä kaupoista. Ja sitten yleisluonteisempi kysymys, en tiedä sopiiko se tähän kontekstiin, mutta Saksan pörssin ja Euronextin fuusiosta on jo puhuttu ja nyt komissio tarkastelee tätä fuusiota. Uskotteko, että tämä haittaisi markkinoiden toimintaa ja johtaisi vielä vahvempaan monopoliasemaan Euroopassa? Ehkäpä jompikumpi voisi näihin vastata. Minä joudun valitettavasti lähtemään täältä, mutta tämä on tärkeä kysymys, sillä tähän suuntaan paraikaa ollaan menossa. Ja silloin kun lähdimme käsittelemään alueen alkaen mifitienin niin tarkoituksena oli avoimuuden vaaliminen, eli suojata myöskin investoijia. Ja kyllä silloin puhuttiin liberalisoimisesta, mutta en puhu siitä nyt, koska sitä ei sitä oikein pidetä. Mutta nyt täällä on puhuttu pirstaloitumisesta. Minun mielestäni se taas voisi tarkoittaa yksilöille suurempia valinnan mahdollisuuksia, laskevia hintoja ja parannettua laatutasoa. Kiitoksia sitten edustaja Swinburne. Um, given the... Kiitos. Nyt on jo kysytty joitakin kysymyksiä, joten hieman haluan monipuolistaa keskustelua ja siirtytään nykytrendien ulkopuolellekin, jotta kuulemme asiantuntijoita mahdollisimman paljon. Haluaisin, että tutkimme sitä, Katsovatko asiantuntijat, että sekä velka että osakemarkkinat suosivat yritysten osakkeiden liikkeelle laskijoita? Entäpä sitten EUn asema markkinapaikkana myös jälkimarkkinoilla ja, ja markkinat ja niiden käyttö laskijoiden näkökulmasta Euroopassa? Tietysti kasvu on nyt ydinsana ja se on kovin vähäistä. Karella Nuu viittasi myös kustannuksiin sijoitusalalla ja nimenomaan pitkän ajan sijoittajiin. Mifidin täytäntöönpanon myötä kauppojen hinta on tullut alaspäin, mutta kauppojen jälkeiset kustannukset eivät niinkään ole vähentyneet mihin toimiin kenties olisi ryhdyttävä MIFIDissä ja kenties myös muun lainsäädännön puitteissa niin, että päästäisiin todella kilpailukykyiseen kauppaan ja kauppaympäristöön? Mr. Filippona, would you like to start? Haluaisikohan kollega Filippona aloittaa tämän vastauskierroksen? Olkapas hyvä. Yes. Still... Niin, kiitoksia. Minä vaan vielä kirjoitan näitä kysymyksiä niin, nehän olivat aika pitkiä kysymyksiä, totta. No, kiitos. on vaikea määritellä htfl kriteereitä ja miten niitä voitaisiin määritellä. Hyvä kysymys, mitä tehdä tekniikan kanssa. Ja tämähän liittyy IT-teknologiaan ja kaikkeen sellaiseen. Mielestäni vastaus on aika selkeä, eli teknologia on keino, väline, ja kun kyse on rahoitusmarkkinoista, niin se ei saa olla tavoite. Eli MIFIDin tavoite on palvella taloutta ja suojata sijoittajia ihan lyhyesti sanottuna, ja käyttää uutta teknologiaa, mikäli se auttaa, niin sitä voidaan käyttää. Se on mahtava asia, sitä voidaan tietysti kehittää ja viedä eteenpäin ja hyödyntää, mutta tavoite on selkeästi muu, ja meidän täytyy tietysti valvoa tätä, ja minä tietysti nyt tässä vastaan jo tähän seuraavaan kysymykseen, eli palvelemmeko me näitä liikkeelle laskijoita pääomamarkkinoilla, palvelemmeko me sijoittajia, jotka tarvitsevat luotettavuutta ja avoimuutta, jotta he voivat sitten tuoda nämä säästönsä ja pääomansa todellisille sen reaalitalouteen. Kyllä näin voidaan toimia, eli mielestäni politiikkojen täytyisi esittää se kysymys, auttaako teknologia meitä vai ei. Joskus vastaus on kyllä, joskus ei. Kun me katsomme nyt tätä HTF-kauppaa, niin tärkein kysymys mielestäni olisi se, että tuolla alalla tätä on aika mahdoton määritellä, mutta asiaa ei voida jättää vain syrjään ja unohduksiin. Meidän täytyy miettiä nyt juuri sitä, että suurin osa kaupasta kuitenkin on juuri tällä puolella ja se ei tuo mitään itse reaalitalouteen ja hyvin sofistikoitunut, pitkälle kehitetty teknologia ei sinänsä ole hyvää eikä pahaa, pahaa vaan puolueetonta. Kysymys on se, tarvitsemmeko sitäkö vai, vaiko emme. Tämä on se tärkein kysymys. You need to, no, no, I think no, no, you sorry, do, do we need what? siis mitä me tarvitsemme, niin kyllä me tarvitsemme teknologiaa silloin, kun se palvelee taloutta. Um, do we have, is, are there cases... Niin, onko tapauksia, jossa on liikaa avoimuutta. No jos halutaan nyt vaikka käydä kauppaa kahdella prosentilla yritykseen olemassa olevista osakeista, niin ei sitten ehkä tarvitse tätä avoimuutta käyttää, mutta ikävää on se, että OTC-kaupasta suurin osa ei ole tätä pikkukauppaa minä puhuin tässä vähän aikaa sitten erään pörssimeklarin kanssa ja hän oli myymässä, to, toimi, toimi tässä ö, tällä alalla ja sanoi, että MIFID-kaupasta suurin osa on tuollaista 300-500 000. Hän kylläkin nauroi ja sanoi, että onko tuo muka suuri määrä. Suuri määrä tarkoittaa useita miljoonia Eh, kyllä tässä on kyse selvästä avoimuuden rajoista, rajoittamisestakin, mutta suurin osa tästä OTC-kaupasta joka tapauksessa tapahtuu pienillä vähittäiskauppatasoilla tai keskikokoisilla standardimarkkinatasoilla ja myös suuressa määrässä, suuressa volyymissä MIFIDin varsinainen eh, vaikutus reaalitaloudessa ei ole välttämättä niin suuri. No sitten täällä esitettiin kysymys myös monimonopole aseista. No, jos vaaditaan, niin minä voisin tästä puhua, mutta mielestäni tämä on toinen kysymys, eikä siitä ole tarkoitus keskustella tänään. Minä olisin vahvasti sitä mieltä, että ei se nyt ole edes tämän edustamani Finance Watchin tavoite edes käsitellä juuri tätä monopoliasia. Okay, thank you on these questions. I will try to be quick. Kiitoksia. Minäpä yritän vastata lyhyesti näihin kysymyksiin. Niin, ylisääntely. Kun katson direktiiviehdotusta ja vertaan sitä MIFID 1, niin uskoakseni tässä on tuplattu näitä sääntöjä, erityisesti kun katsotaan täytäntöönpano toimenpiteitä. Aikana niitä oli 20, nyt täytäntöönpanomääräyksiä, näitä täytäntöönpanoasetuksia on noin 50 kappaletta, joten kyllähän sääntely on tulossa vaikka kuinka paljon, mutta kun katsotaan itse säädöstekstiä, niin ei se muuta juurikaan MIFID 1. Se selkiyttää ja lisää siihen jonkin verran, mutta ei voida puhua ylisääntelystä. Kyllä täällä tulee uusia ETF-luokkia, datan konsolidointi ja niin poispäin. Ja tarkoituksena on myöskin antaa mahdollisuus tähän post-trade-toimintaan. Mifit 1 sanotaan, että pääsymarkkinoille pitäisi mahdollistaa, mikäli toiminta tapahtuisi toisessa jäsenvaltiossa, mutta tässä Mifit 2 tässä mennään hiukan pidemmälle. Ja minun mielestäni se on hyvä asia, Tietenkin kysymyksen on vaikea vastata, mutta olette ole aivan niin oikeassa sanoissaan, että no neljän vuoden käsittelyn jälkeen on vaikea sanoa, että onko niin vai näin, mutta minun mielestäni tämä asia ei ole kovinkaan selvä. Ja sitten kun katsotaan komission ehdotusta, niin se on hiukan poliittisvivahteinen. Herää kysymys, mitä tässä oikein ajetaan takaa. Minun mielestäni tässä tämä komission ehdotus on itsestään selvä, mutta ehkäpä tässä tarkoituksena on vain tyydyttää tiettyjä ryhmittymiä. Ja mitä tulee sitten avoimuussäädöksiin, onko avoimuutta liikaa? No vaikea sanoa juuta tai jaata, mutta erityisesti vähemmän valistuneen yleisön suhteen sillä olisi suuri merkitys, mutta joku täällä totesi, että me tarvitsemme täydellistä avoimuutta, mutta mehän tiedämme, että markkinoilla ja kun katsotaan direktiiviehdotusta, niin tiettyjä ryhmäkauppojakin toteutetaan, niin se vaikuttaa myöskin tähän avoimuusmääräyksiin ja tietenkin tiettyjä asioita pitäisi tarkemmin määritelmä, määritellä. Voi olla kyse myöskin laajoista siirroista ja ne voivat olla huomattavan paljon suurempia kuin nämä standardi toimet. Ja mitä tulee Saksan pörssin ja Euronextin fuusioon, niin sanottakoon, että kysymys kyllä osun naulan kantaan. Se aiheuttaa ongelmia minunkin mielestä. Ainakin siinä suhteessa, että johdannaismarkkinoilla tämä monopoliasema vahvistuu ja tästäpä syystä komissiokin on tähän aiheeseen paneutumassa ja katsotaan sitten, minkälaisiin myönnytyksiin tässä päästään ja saadaanko tämä kauppa syntymään, mutta on tietenkin näkökulma asia, että miten tätä asiaa tarkastellaan. Ja sitten herää kysymys siitä, että meneekö tämä ehdotus riittävän pitkälle, eli että tässä voitaisiin rahoittaa myöskin reaalitaloutta. No minun mielestäni suurin ongelma tällä hetkellä on se, ja mielestäni sitä ei ole huomioitu juurikaan tässä ehdotuksessa, mutta se on tärkeä kysymys. Eli miten PK-yritykset voisivat saada rahoitusta ainakin nykyisessä tilanteessa? Heillä on ainoastaan yksi mahdollisuus saada rahoitusta nimittäin pankkien kautta, joten nyt tarkoituksena olisi päästä myöskin pääomamarkkinoille, mutta kun katsotaan nykyistä tilannetta, niin ei näitä rahoitusmahdollisuuksia ole kasvatettu. Oikeastaan vain ja ainoastaan pankki on se ainoa taho, jota kautta varoja näinä kriisin aikoina voi saada yritystoiminnalle käyttöön kun katsotaan direktiiviehdotusta, niin kyllähän direktiivistä löytyy muitakin kysymyksiä. Sitten löytyy myöskin avoimuuteen liittyvä direktiivi, joten meidän täytyy nähdä tämä kokonaisuus. Ja sitten olisi tärkeää myöskin varmistaa, että pankkisektorilla on kunnollista kilpailua, eli että PK-yrityksilläkin olisi pääsy pääomamarkkinoille ja sitä kautta sitten saada enemmän pontaa suurimmillekin markkinoille. Eli mikäli tilinpiton määräyksiä kevennetään pk-yritysten osalta, ehkä se voisi toimia eräänlaisena virikkeenä, mutta eihän se ole sanomatta selvä. I've got, um, two Oikein paljon kiitoksia. Sitten vielä pari kysymystä. Edustat Kanfää ja Kutas, olkaa hyvä. Kanfää. Euh, oui, j'avais une question. Euh, niin, euh, aux intervenants sur leur... Niin, minä haluaisin kysyä tästä kilpailun ja, ja keskittymäimisen välisestä yhteisymmärryksestä, joka nyt näkyy näissä kauppapaikkajärjestelmissä. Tämähän nyt tietysti on ihan keskiaikainenkin ajatus jo ollut, että kauppapaikat, markkinat ovat sellaiset, joihin tullaan käymään kauppaa ja nyt ne puhutaan sirpaloitumisesta, lukuisista eri hinnoista, kustannusten noususta ja niin poispäin operaattoreiden kannalta. Toisaalta sitten täytyy muistaa se, että ei ole olemassa yleiseurooppalaista yhtä pörssiä. Eli miten löydämme sitten selvän tasapainon tarjotaksemme parhaimpia palveluita, sitten taas toisaalta riittävästi yhtenäisyyttä, joka liittyy suoraan pörssin varsinaiseen ydintoimintaan, eli siihen, että se tuo eri operaattorit yhteen toimimaan keskenään. Eli MIFIDin pitäisi vastata juuri tähän kysymykseen. Hetkinen, niin, kun ei pystytä nyt kuulemaan ilmeisesti englannin tulkausta siellä on jotain taustahälyongelmaa, ilmeisesti myös Saksassakin. <laughs> you want to speak German, Mr. Kaufer? Tietenkin voitte käyttää myöskin saksan kieltä, jos haluatte. Uh, oui, donc la première question... Niin siis, äh, oletteko nyt kuulleet tämän ensimmäisen kysymyksen? No, en toista sitä nyt, olette siis kuulleet sen käsittääkseni. Eli mikä näiden kahden välinen tasapaino on? Ja toiseksi sitten tähän ftc -hen. Euh, alors, de nombreux investissements ont... Niin, eli nyt on tehty näitä suunnitelmia investoijien kanssa, e, ja, ja nämä ovat olleet nämä sijoitukset sitten kuitenkin kannattavia näihin, näissä tutkimuksissa mukana olleet sijoitukset. Ja näin lainsäätäjät voivat sanoa, että jos meidän nyt täytyisi palata toisen tyyppisiin toimintasääntöihin ja, ja ne on saatu sitten nämä säännöt kannattaviksi sijoittajien avustuksella, niin- ja niitä voitaisiin sitten ryhtyä muuttamaan sijoittajien avustuksella, ja se olisi ihan legitiimiä. Eli tässä nyt voitaisiin tutkia näitä kustannuksia. Ei mielestäni voi nyt vain väittää, että sääntöjä ei voi ryhtyä muuttamaan, mutta tästä FH, F, HFTstä. Onko esimerkiksi Finance Watch ajatellut tutkimuksia siitä, kuka on voittanut tässä järjestelmässä ja kuka hävinnyt, kun tämä HFT toimii ainoastaan johdannaismarkkinoilla eikä luo uutta arvoa, niin siihenhän liittyy se keskustelu, jota olen käynyt monien rahoituslaitosten kanssa ja markkinatoimijoiden kanssa. Heistä vaikuttaa siltä, että kun he toimivat hitaammin kuin tämä algoritminen tietokoneistettu kauppa, niin ne ikään kuin jäävät markkinoilta markkinoiden ulkopuolelle. Onko siis nyt löydettävissä jonkinlaiset, jonkinlainen tasapaino sen eteen, että jotkut häviävät, jotkut voittavat tässä HFT-kaupassa. Ja sitten vielä, en tiedä onko Thierry Filippona itse asiassa jo vähän kuin vastannut tähän kysymykseen, mutta haluaisin nyt vielä esittää tämän, minkälaiset selvät erotuskriteerit ovat tämän HFTn likviditeetin tuottamisen ja sitten tämän huonon HFT, eli hyvän ja huonon HFT välillä, kun tämä huono HFT vain häiritsee markkinoita ja kyse on tästä huonosta tyhmästä rahasta, joka häiritsee ja taistelee tämän hyvän rahan, hyvää rahaa vastaan ja näin sitten muuttavat pääomataloutta pikemminkin kasinotaloudeksi enemmän kuin tällaisen reaalitaloutta palvelevaan suuntaan. Kutas, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia Alustuksessa esittelijä totesi, että nyt haetaan tällaista kattavaa, johdonmukaista sääntelyä, ja kollega Schmidt totesi, että näin kyllä ajaudutaan ylisääntelykeskusteluun uudemman kerran. Kotona niin minua on muistutettu siitä, että ei olisi järkevää ympätä kaikkea MIFID-direktiiviin. Voisi olla järkevämpää pyrkiä toimimaan siten, että alun, aluksi saadaan kaikki MIFITiin, jotta meillä olisi valvontaa ja avoimuutta tarjolla, mutta kyllähän päästökauppiaat ovat jo ilmoittaneet, että päästökauppa ei kannata soveltamisalaan lisätä. Ja kysyisinkin esi- asiantuntijoilta, että Olisiko teidän mielestänne järkevää tietyissä tapauksissa hyväksyä poikkeuksia vai olisitteko tekin sitä mieltä, että ei ole missään nimessä järkevää hyväksyä minkäänlaisia poikkeuksia? Well, just, yeah. Siis molemmille tämä kysymys. Kyllä, kyllä, molemmille. No niin, kuka haluaa aloittaa? Kollega Lano? Or fi- 15 minutes. Yeah. 15 minuuttiako? On the whole debate, let's about uh, competition versus... Niin, kilpailu versus monopolit. Ja mikä olisi ikään kuin luontainen tasapaino markkinoilla? Tämä on, tämä on totta kai vaikea sanoa. Ja voi olla, että olen eri mieltä naapurin kanssa. Mutta kun ajatellaan kaupankäyntikustannusten laskua, ainakin transaktiokustannukset ovat laskeneet, eli kilpailu on auttanut. Tästä ei tietenkään olla yksimielisiä, mutta tietojemme perusteella, niiden tietojen perusteella, eh, jotka olemme saaneet, ovat osoittaneet, että kustannukset ovat laskeneet. Eli tämä on ollut kilpailun kannalta hyvä. Vaikkakin 2005-2006 monet yritykset sanoivat, että nämä kustannukset ovat liikaa. Tehtiin hyvin yksi, yksityiskohtaisia kustannusvaikutusselvityksiä, arvioitiin monien miljardien kustannuksia tästä aiheutuvan, näyttää siltä, että kilpailukyky on kyllä parantunut. Eli verkostoituneilla markkinoilla voidaan kysyä, minkä verran kilpailua tarvitaan. Aikaisemmin monopoleja oli liian paljon. Nyt meillä on markkinat, joilla on enemmän kilpailua, ei tietenkään riittävästi. Edelleenkin blue chip-yhtiöt käyvät kauppaa, tai niillä käydään kauppaa kotimarkkinoilla nimenomaan, suurin, suurempaan osaan tämä pätee. Vielä työsarkaa riittää kyllä tästä näkökulmasta. No sitten HFT, pitäisikö olla toimintasääntöjä? Haluan vastata myös kysymykseen, jonka edustaja Goebbels esitti tästä onko hinnan havainnointi kärsinyt tästä? Kaikki Akateemiset tutkimukset toistaiseksi osoittavat, että ilmeisesti hinnan selkeys on parantunut. Totta kai toimintasääntöjä on oltava hft niin, että markkinat eivät häirinny. Totta kai Yhdysvalloissa säätelijä on ehdottanut tällaisia sääntöjä ja MIFIDissä vastaavia ehdotetaan tässä uudessa versiossa. Sitten kuka on voittanut, kuka on hävinnyt. Jos havaitsen, että kustannukset ovat pienentyneet, kaupan käyntikustannukset ovat pienentyneet, totta kai täytyy katsoa pörssien tilastotietoja ja missä määrin volyymit ovat pienentyneet nyt kriisin yhteydessä. Vaikkakin volyymit ovat pienentyneet, niin kaupan kustannukset ovat myös pienentyneet. Eli tämä on indikaatio siitä, että kilpailu on ollut tervettä. No mikä on sitten oikea taso hft kaupassa Tässä Esmalla on tärkeä rooli. Pitäisikö kaikki kattaa MIFIDillä? Minulla on hieman se vaikutelma, että MIFID yrittää laajentaa soveltamisalansa. Kun nyt komissio ehdottaa kolmea eri kategoriaa kaupankäyntipaikaksi. Voi olla, että tästä esimerkiksi päästökaupaoikeuksista minulla ei ole mitään erityistä näkemystä vielä. Mutta aina silloin, kun tarkistuksia tehdään, niin, niin joskus halutaan sitten laajentaa soveltamisalaa, ja tämä totta kai täytyy perustella. Merci. Uh, je vais répondre à Vastaan konfanille ehkä ranskaksi, jos ei ketään haittaa. Niin tämä tasapaino keskittymän ja kilpailun välillä. No kilpailulla on tietysti todellisia etuja. Se voi toimia tehokkaammin ja halvemmin. Ja tietysti nämä transaktiokulut ovat laskeneet Mifidin ansiosta loppukäyttäjien kuun kannalta ja välittäjien kannalta. Joka tapauksessa kustannukset ovat tietyllä tavalla laskeneet. No hinnat ovat tietysti toinen kysymys, koska me olemme luoneet tällaista pirstalointia. Tutkimukset osoittavat tämän pirstaloitumisen ja tämän hintamuodostuksen. Sen pohjalta tietysti on tuotu myös uutta teknologiaa, joka on tavallaan muuttanut hintoja, mutta sitten pikapuoliin pystynyt niitä yhtenäistämään jo teknologiankin kautta, joten tässä tähän on erilaisia näkökulmia. Mutta jos me puhumme nyt tästä perusperiaatteesta siitä, että kilpailu tuo tästä, saa tästä hyötyä, se on selvää. Eli kilpailussa nyt tarvitaan tasapainoista sääntelyä. Se on merkittävää. Eli eri markkinapaikoilla ei nyt ole samanlaisia sitoumuksia sääntöjen kannalta. Joten jos me haluamme ryhtyä kilpailemaan, niin se on hyvä asia, mutta se täytyy tehdä tasa-arvoisin säännöin. Ja tämä on perustavanlaatuisinta, koska jos nyt ajatellaan vaikkapa markkinoiden valvontaa, niin meillähän on tietynlaiset markkinasääntelyt, sääntelyt, jotka ovat paljon korkeampia tietyillä markkinapaikoilla kuin taas toisilla markkinapaikoilla, joten tämä valvonta nimenomaan sitten sen puute johtaa markkinoiden väärinkäyttöön. Jos meillä ei ole kaikkia sääntöjä jokaiselle, niin silloin luodaan kilpailuvääristymiä tietenkin. Eli kilpailu, sitä tarvitaan tietysti, mutta samoin säännöin. Olemme hyvinkin pitkällä nyt vielä tästä, koska en vastannut vielä siihen kysymykseen, mitä tehdään siitä, että reaalitalous pystyisi rahoittamaan itse itseään. Vaaditaan se, että kaikki nämä markkinapaikat, tietysti me tiedämme, miten perinteisissä pörsseissä toimitaan, eli siellä tuo, toimitaan IPOiden kautta ja sitten näin myös uudet yhtiöt voivat listautua pörssiin. Eli ei nyt keskitytä, keskitytä pelkästään näihin derivaatteihin johdannaisiin. Tämä on hyvin merkittävää, eli kilpailulle kyllä, mutta tasapainoista, tasa, tasa-arvoisten sääntöjen sisällä tapahtuvaa kilpailua haluamme peräänkuuluttaa. Tämä tähän ensin ja sitten sitten, onko nyt Finance Watchilla jonkinlaista tutkimusta siitä, kuka hyötyy, kuka häviää? Ei. Ehkä tulevaisuudessa näin voidaan tehdä. Se on hyvin kiinnostava ajatus, ajatus teknisesti. Se on aika ma- vaikeaa saada tästä tilastoja aikaiseksi, mutta totta olisi hyvin kiintoisaa saada tästä hyvin vakavaa tutkimustulosta aikaiseksi ja kirjoitan tämän ehdotuksen ylös. Ja sitten tuo ero huonon HR HFTn ja hyvän HFTn välillä. No mikä on tuon tietokoneistetun algoritmisen kaupan toiminta, joka luo likviditeettiä ja likviditeettiäkin rahoitusmarkkinoilla on kahta tyyppiä, eli joko loppusijoittaja todellinen sijoittaja, joka haluaa myydä, tapaa toi, todelliseen sijoittajaan, joka haluaa todella ostaa. Tämä tarkoittaa likviditeettiä. Ja sitten toinen tapa on juuri se e, marke, markkinatoimia, jotka toimivat tässä ostohintojen ja myyntihintojen välillä. Ja tämä on oma ammattinsa, se on vaikea ammatti. Sekin tuo likviditeettiä ja se luo oikeita sitoumuksia. Ei ole tällaista kolmatta muotoa, on nämä kaksi muotoa muodot. Onko kyse sitten HFTssä todellisesta sijoittajasta, joka tapaa todellisen sijoittajan? Vastaus on selkeästi ei. Eli tässä kyse on juuri nyt muista markkinatoimijoista. Ja tavallaan tämä liittyy siihen kysymykseen, joka tavallaan Olle Schmidtin suusta tuli esitettyä teknologiasta. Kyllä teknologia on aivan hyvä asia, kun silloin voidaan markkinoita auttaa jatkuvasti, kun on selvät ostohinnat ja myyntihinnat selkeään rahoitusvälineeseen pohjautumassa luomassa likviditeettiä. Silloin se on hyvä asia ja silloin teknologia johtaa meitä hyvään HFT-kauppaan. Ja siinä tietysti tätä teknologian kehitystä me tarvitsemme, koska se auttaa taloutta. Ja sitten puolestaan siihen pitäisikö ryhtyä tekemään poikkeuksia päästökauppakysymyksen sisällä. No suoraan, niin kuin Karilla Lookin sanoo, minä en kovinkaan paljon ole pureutunut tähän asiaan. Minä aika tavalla epäilen kuitenkin tällaisia poikkeuksia tehtäväksi minä en ole tätä asiaa kuitenkaan kovin paljon siis tutkinut, kuten sanoin, joten en puhu sen enempää. Minä inhoan sitä, että esitetään vaan tuosta vaan hatusta heitettyjä ehdotuksia, mutta mietin asiaa ja varmasti sitten palaamme Finance Watchista asiaan, kun asiaa aika on ollut tarpeeksi. Oikein paljon kiitoksia. Nyt siirrymme seuraavaan kokonaisuuteen aiheen sijoittajien suojelu, eli missä määrin ehdotukset suojelevat yksityisiä sijoittajia MIFID 1 jälkeisten muutosten jälkeen. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Verena Ross. Hän tulee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puolelta. Olkaapa hyvä. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät parlamentaarikot, olen iloinen vuodessani keskustella teidän kanssanne tästä erittäin tärkeästä aiheesta täällä ja tänään. Mifidin tarkoituksena on parantaa sijoittajien suojaa tehostamalla määräyksiä rahoituspalveluiden osalta. Tämä on meidän mielestämme erittäin hyvä asia. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin meille tarjoutuu mahdollisuus lähteä liikkeelle harmonisoidusta MIFID 1 tavoitteesta, johon päästiin, ja me uskomme, että Mifit 2 kautta voidaan päästä vielä pidemmälle monillakin aloilla. Ja kun aika on kortilla tänä päivänä, niin haluaisin ottaa esille vain viisi aihealuetta, joiden osalta voisin todeta, että Mifit voisi antaa meille mahdollisen päästä vielä paremmalle kuluttajansuojatasolle, varsinkin kun katsotaan näitä pirstaloituneita ja monimutkikkaita rahoitusmarkkinoita. Ensinnäkin Esman ja kansallisten sääntelijöiden rooli jotta he voisivat suojella kuluttajia tiettyjen palveluiden tuotteiden osalta. Minun mielestäni tämä on melkoinen harppaus oikean suuntaan. Tätä on kehitelty nykyiset olosuhteet huomioiden, eli meidän täytyy huomioida nämä monimuotoiset rahoitusmarkkinat, nopeasti kehittyvät markkinat ja tuotteet sekä se, että haluamme rohkaista yksityisiä sijoittajia näille uusille markkinoille, mutta me tarvitsemme tietenkin myöskin kattavampaa suojaa. Parasta olisi löytää tasapainon ratkaisumalli, eli että kansallisella ja EU-tasolla voitaisiin toimia yhtä lailla, mutta se voisi olla aika lailla haasteellinen toteuttaa Esman osalta keskeisin haaste on tämä toiminnan koordinointi, mikäli kansalliset viranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin. Me tulemme huomioimaan sen, että tietyt kansalliset ehdotukset huomioivat kansallisia olosuhteita, mutta voi olla, että tarvitaan myöskin EUn laajuisia toimenpiteitä tai ainakin moni useampien jäsenvaltioiden tasolla tapahtuvaa toimintaa. Ja ESMAN tulisi toimia tässä koordinaattorina. Meidän täytyy varmistaa, ettei kansallinen toiminta johda markkinoiden pirstaloitumiseen. Lisäksi meidän täytyy tietenkin laajentaa näitä interventiomahdollisuuksia, mutta on myöskin rajoitettava näitä interventiomahdollisuuksia varmistaen, että ESMA voi todellakin toimia nopeasti, mikäli sijoittajia kohtaan kohdistuu suuria riskejä. Toinen aihealue liittyy näiden toimivien standardien käyttöön. Nykyistä mifittiä voidaan tukea ja tehostaa kahdellakin saralla. Yhtäältä sillä, että tätä avun, avustuksesta informoidaan laajemmin ja sitten katsotaan niitä hintoja, joita on käytännön markkinoilla sovellettu. Ja jottei synny intressieturistiriitoja, olisi se, että investointi- tai sijoitusyritykset eivät voi saada kolmannen tahon puolta mitään maksuja neuvontapalveluista. Vain itsenäiset toimijat voisivat varmistaa sen, ettei pääse syntymään tällaisia eturistiriitoja ja markkinoiden vääristymistä. Ja me emme saa myöskään aiheuttaa kuluttajien keskuudessa epätietoisuutta, joten meidän täytyy saada selviä määräyksiä aikaiseksi. Ja minun mielestäni niin komission pyrkimyksenä on löytää todellakin tällainen tasapainoinen lähestymistapa, kun huomioiden, että tilanne on hyvin monimutkikas. Ja kolmas aihealue, josta haluaisin puhua, on se, että olemme erittäin iloisia siitä, että että tämän puitteiston avulla pyritään varmistamaan, että asiakkaat saavat mahdollisimman laatukasta tietoa ö, sijoituspalvelun neuvojilta. Eli toimipaikkakohtaisia, sijoituspaikkakohtaisia ja kauppapaikkakohtaisia tietoja. Ja jos halutaan parantaa tiedon laatua, niin se edellyttää tietenkin myöskin avoimuutta sijoittajien keskuudessa. Ja näin tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajat ja asiakkaat ymmärtävät, miten nämä kaupat käytännössä toteutuvat. Ja sitten seuraava ala, se liittyy harmonisointiin siten, että myöskin kolmansien maiden toimijat tietävät, minkälaiset säännöt ovat eurooppalaisilla markkinoilla käytössä. Meidän täytyy varmistaa, että me käytämme myöskin yhtenäisiä markkinoille pääsymääräyksiä ja lisäksi täytyy varmistaa, ettei määräyksiä, määräyksiä kiertämällä voi estetä kolmansien maiden palveluntarjoajia pääsemästä Euroopan unionin markkinoille, koska siitä voisi olla haittaa EUn toimijoille. Viidenneksi me olemme tyytyväisiä siihen, että soveltamisalan yhteydessä pyritään vahvistamaan juuri tätä johdonmukaista toimintaa, koska näin voimme varmistaa, että johdonmukaisesti suojellaan sijoittajia riippumatta siitä, minkälaisista sijoituskohteista on kyse. Me tulemme tekemään tehostettua yhteistyötä EBAn ja muiden säätelyviranomaisten kanssa tämän suojatason kohottamiseksi kaikkien tuotteiden osalta. Lisäksi meidän täytyy muistaa, että MIFID 1 pitää sisällään jo monia kuluttajansuojamääräyksiä. Neljän vuoden aikana olemme saaneet jo parannuksia aikaiseksi varmistaen, että suoja on hyvällä tasolla, mutta on tietenkin tärkeää jatkossa varmistaa, ettemme keskus keskustele ainoastaan määräysten muuttamisesta, vaan siitäkin, että määräyksen täytäntöönpanoa valvotaan kaikkialla Euroopan unionia. Tällä saralla ESMA tulee toimimaan aktiivisesti, eli varmistamaan, että täytäntöönpano ja valvonta toimii tehokkaasti. Vaikkakin MIFID 1 osalta tilanne oli jo ihan hyvä, mutta asia täytyy käsitellä myöskin MIFIDin, MIFID II osalta. Me todellakin toivomme, että tehtyä työtä voitaisiin käyttää hyväksi ja päivittää sitä kautta MIFID 1 paremman MIFID 2 aikaan saamiseksi. Me tulemme tukemaan parlamenttia, komissio ja neuvostoa tämän lainsäädäntöprosessin aikana ja kantamaan omalta osaltamme kortemme kekoon silloin, kun keskustelemme teknisluonteisista kysymyksistä. Kiitoksia. Um, thank you, Ms. Ross. Um... Oikein paljon kiitoksia. Rova Ross, seuraavana Jean-Pierre Jouet. Hän on Ranskan rahoitusmarkkinaviranomaisen puheenjohtaja. Ja te olette myöskin tarjonneet meille yksityiskohtaisemman kirjallisen vasta- äh, alustuksen ja sen tulemme jakamaan kaikille vieraille. Mutta nyt teille noin viisi minuuttia puheaika, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja, hyvä esittelijä Fermeer, hyvät naiset ja herrat. Minä, minulla tosiaan on tästä olemassa myös kirjallinen versio, jo, joka on käytettävissänne. Minä olen kovasti tyytyväinen kuulemaani ja tämän direktiivin uudistaminen tietysti on sinänsä tavoitteenaan selvä, eli markkinat toimisivat avoimesti talouden rahoittamisen aikaansaamiseksi ja tuo suojataisiin kaikkia sijoittajia. Meidän mielestämme tämän ensimmäisen direktiivin eh, johtopäätökset eivät ole hyvät, koska pirstaloitumista ei ole saatu korjattua eikä pystytty epätasapainoisuuksia markkinoiden ja kaupankäyntipaikkojen välillä korjaamaan eikä myöskään mitään suurten volyymien ja likviditeetin tuottamisen välille luomaan mitään yhteyttä eikä, eikä tasapainoa. Ja tämä teknologian kehittäminen ja kapasiteetti ruokivat toinen toisiaan. Sijoittajat ja liikkeelle laskijat voivat päästä markkinoille monissa Euroopan unionin valtioissa on hankaluuksia saada luottoa ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyisi kehittää markkinoita avoimempaan suuntaan, saada kauppapaikkoja avoimemmiksi ja meidän on taattava se, että vakaasti ja yhtenäisesti toimitaan voidaksemme luoda todellisen markkinatalouden, sillä muuten me ajaudumme tällaiseen spekulatiiviseen markkinatalouteen. Teknisesti haluaisin ottaa esille muutamat kohdat. Ne on tietysti tässä kirjallisessa muotoilussanikin esitetty tästä tuotteiden, rahoitustuotteiden markkinoinnista. Komission ehdotuksessa on selkeät ehdotukset, joista ensimmäinen on se, että kielletään sellaiset tuotteet, jotka liittyvät vaarallisiin hyödykkeisiin. Eli ei tule missään tapauksessa nyt toimia sijoittajia vastaan, sijoittajien suojaa vastaan. Toiseksi monimutkaisten tuotteiden eh, markkinointi, Verena Ross siihen viittasi. Tätä ehdotusta voidaan vielä korjata koordinoidujen usitsien suuntaan vaihtoehtoisten hallinnointimenetelmien löytämisen kautta myös silloin, kun erityishuolenaiheita ei ole tullut ilmi. Ja vielä sitten kolmas ehdotus on se, että meillä olisi tällainen rajat ylittävä ehdotus, ehdotus sijoittajien suojasta. Oli mikä, kyse mistä tahansa tuotteesta, vakuutustuotteesta, pankkituotteesta tai sijoittajan investointituotteesta. Eli tässä nyt esitetään tällaista sektorikohtaista mm, lähestymistapaa vakuutuksiin, pankkeihin ja sijoitusvälineisiin. Meidän mielestämme tämä ei kuitenkaan ole hyvä suuntaus, koska asiantuntijaa ei, tun, ei toimi yhtenäisen oikeuspuitteiston sisällä. Ja sitten markkinajärjestelyistä me tarvitsemme avoimet ja varmat markkinat ja voidaksemme taata markkinoiden integriteetin me tarvitsemme sääntelijöille selvän, selvät kehykset ja selvät osakkeenvaihto- vaihto ja kaup- vaihtomarkkinat ja valvontaa näiden transaktioiden valvontaa täytyy edelleenkin entisestään kehittää. Ja siitä on korostettu myös markkinoiden vakautta ja siihen meidän täytyy oppia tuosta, ottaa oppia tuosta pörssin romahduksesta, joka tapahtui Wall Streetillä ja myös miettiä, miten se vaikutti sitten suoraan myös Eurooppaan ja miten tuo HFT-kauppa, vaikka miten se toimii ja miten, miten ESMA, viranomainen tarvitsee myös siihen omia toimivaltuuksiaan. Ja näin todellisesta säännellyistä markkinoista ja MTFstä täytyy selkeästi saada säädökset ja miettiä, mitkä poikkeukset siihen voidaan tehdä. OTF sääntelijöiden kannalta eivät yksistään voi vastata nyt ehdotetussa muodossaan tavoitteisiin, vaan me tarvitsemme selkeät kaupankäyntisäännöt avoimiksi ja monenväliselle tasolle myöskin. Ja lopuksi huomauttaisin siitä, että meidän täytyy ensiksi nämä transaktiot saada sen verran selkeiksi, että sääntelijät tietävät, missä pystyvät niitä valvomaan ja toiseksi luomaan tällaisen yhtenäisen tietojenvaihtojärjestelmän näistä toteutetuista transaktioista ja kolmanneksi sitten meidän täytyy antaa ESMalle selkeät toimival- selkeä toimivalta todella valvoa tilannetta ja suojella investoijia. Kiitoksia. Uh, thank you and... Paljon kiitoksia. Ja lopuksi vielä Pianora Kauppi. Tervetuloa taas tänne parlamenttiin. Tehän olette Suomen finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja. Olkaapa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille ja erityisesti esittelijöille ja varjoesittelijöille siitä, että kutsuitte minut tänne parlamenttiin taas. Olen nyt ensimmäistä kertaa pöydän tällä puolella ja onkin hyvin mielenkiintoista kuulla asiantuntijakommenttia MIFID 1. Minä olin itse esittelijänä siinä asiassa ja uskon, että onnistuimme jossain määrin, kun saimme tämän alan lainsäädäntöä ylipäätään voimaan. Aivan niin kuin esittelijä sanoi, kyseessä on Euroopan pääomamarkkinasääntelyn yksi kulmakivistä ja sen takia onkin hyvin tärkeää, että tänään käymme tätä keskustelua. Minulla on kunnia olla siinä mukana. Yleiskommentteja sijoittajan suojaan alkuun. Ensinnäkin komission ehdotus MIFIDistä on parantunut huomattavasti ensimmäisistä versioistaan. Parannuksia on lukuisia komission ehdotuksessa verrattuna kuulemiseen, mutta vieläkin on tiettyjä huolia mielessämme. Sijoittajan suojasta on selkeät säännöt niin, että Euroopan markkinoille saadaan yhdenveroisuutta. Nämä ovat meille kaikille hyvin tärkeitä aiheita pitäisi vielä tehdä ehdotuksia, tai oikeastaan on tiettyjä ehdotuksia, joiden perustelut eivät ole niinkään selkeitä. Sijoittajan valinnan vapautta rajoitetaan äh, liiaksi meidän mielestämme. Ja voi olla, että nämä säännöt kääntyvät jopa äh, pienasiakkaiden tappioksi. Ei ole vielä kulunut riittävästi aikaa MIFIDin täytäntöönpanon jälkeen, jotta markkinoilla voitaisiin nähdä kaikki sen edut, taikka että valvojat näkisivät, missä kohdin on epäonnistuttu. Valvojien tehtävä todellakin on haasteellinen, varsinkin kun huomioidaan sen käytettävissä olevat resurssit. Innovaatiokomiteat, jotka on luotu parlamentin pyynnöstä, ne voisivat olla merkittävässä roolissa jatkossa, kun katsotaan MIFID 2 täytäntöönpanoa. Niin ikään ne voisivat olla tärkeitä siinä keskustelussa, jota me käymme kompleksisista ja ei-kompleksisista tuotteista. Ja mikä tulisi olla sijoittajan suoja ex ante valvonnassa. Haluaisin mainita kolme seikkaa. Eri tuotteet ja niiden määritelmät, tästä on jo puhuttu. Parlamentti on korostanut tarvetta keskustella ex ante tuotekieloista. Pankkien ja sijoituslaitosten tehtävänä on toimia niin, että asianmukaisesti voidaan arvioida niiden tarjoamia palveluja ja tuotteita – ja sitä, ovatko ne vaaraksi sijoittajan suojalle tai rahoitusmarkkinoiden toiminnalle. On aivan päivän selvää, että väliteillä itsellään pitäisi olla vastuuna se, että on valvontajärjestelmiä myös innovaatiojärjestelmässä – ESMAN ja kansallisten valvojien täytyy pystyä puuttumaan innovaatioprosessiin ja jopa kieltämään tiettyjä tuotteita kaupan käynnistä. Tämä vahvistaa sitä käsitystä, että kansalliset sääntelijät MIFIDin lisäksi vielä esittävät lisävaatimuksia. Täytyy muistaa, että meillähän on olemassa kaikille kompleksisille välineille testausmahdollisuudet sen suhteen, ovatko ne uhaksi eh, kyseessä olevalle sijoittajalle. Miksi pitäisi siis kieltää joku monimutkainen eh, tuote, jos kuitenkin tällainen valvontajärjestelmä on käytössä, niin kuin on? Kyllä jo nyt voidaan markkina, markkinoiden toimintaan eh, perehtyä ja analysoida tiettyjä tuotteita tapauskohtaisesti. Sitten toinen asia, nimittäin toimeksiantojen toteutus ainoana palveluna. Tämä oikeastaan liittyy myös siihen, mitä artiklassa 25 todetaan kompleksisista ja ei-kompleksisista tuotteista. Jos on kyse pelkästä toimeksiannon toteutuksesta, niin säännöt eivät ole kovinkaan monimutkaisia. Ainakin parlamentin pitäisi pyytää perusteluja tälle – jos on kyseessä sellainen tuote, joka ei ole kompleksinen, tämä on hyvin tärkeä tuote kaikilla rahoitusmarkkinoiden alueilla ja erityisesti Pohjoismaissa ja se pitäisi jäädä ennalleen. Kaikki merkittävät pankit toimivat kustannustehokkaasti internetpankin välityksellä, tarjoten pienasiakkaille palveluja. Tietääksemme ei ole minkäänlaisia epäonnistumisia tapahtunut markkinoilla näiden tuotteiden suhteen, joten emme katso, että tiukemmat säännöt olisivat tarpeen. Asiakkaita ei pidä ikään kuin paapua liiaksi. Ei pidä kieltää tiettyjä tuotteita silloinkaan, kun neuvontaa ei tarjota. Ei investoijien sijoittajien käytöstä voida lähteä sääntelemään, mutta ne, jotka pyytävät neuvontaa, niin toki heille pitää sitä tarjota. Jos toimeksiantojen toteutus on ainut palvelu, niin se toteutuu vain niin, että asiakas sitä pyytää. Ja totta kai silloin täytyy myös määritellä, minkälainen sijoittaja on kyseessä. No sitten kaksi kategoriaa. Asiakkaan pitäisi valita toime, pelkkä toimeksianto kaikkien usitsien suhteen. Monimutkaisuus ei tarkoita sama kuin riskialtis. Voi olla, että on hyvin monimutkaisia tuotteita, jotka kuitenkaan eivät sisällä enempää riskiä. Sitten on tarkistus, joka kieltäisi luoton käytön pelkässä toimeksiannossa. Eihän tämä transaktio sinänsä luoton käytön kautta tule sen monimutkaisemmaksi. Näin jos palvelun tarjoaja myöntäisi luottoa, niin, niin sitä säädeltäisiin, mutta sitten kuitenkin kolmannen osapuolen toiminta ei tulisi sääntelyn alaiseksi, eli ei tämä olisi järkevää. Aivan niin kuin Rouva Ross totesi, niin tämä on hyvin merkittävä ala sijoittajan suojassa, MIFID kakkosessa ja myös edustaja Ferber toi esille sen, että pitäisikö toimia niin, että ei olisi kannustimia, palkkioita. Tämä palkkiokysymys on varsin uusi. Ensinnäkin puitteisto pitäisi täytäntöön panna ja sen vaikutuksia arvioida. Nyt on vielä liian varhaista arvioida kannustinjärjestelmän ja sääntelyn vaikutuksia. Meillähän on CSR arvioita sen suhteen, mitkä ovat hyviä ja huonoja käytäntöjä. Tämä on viime vuodelta ja sitä voitaisiin analysoida vielä enemmänkin, jos haluamme katsoa, miten ne kannustimia käytetään ja palkkioita käytetään. Sitten salkunhoitopalvelut ei olisi asiakkaan etujen mukana, mukaista kieltää näitä toimintoja. Jos tuotto ei ole riittävän hyvä, niin Asiakas on tietenkin tyytymätön. Emme me halua tyytymättömiä asiakkaita Eurooppaan. Jos kustannukset ovat korkeat ja tuotto on huono, niin silloin salkun hoito todennäköisesti päättyy. Palkkiot toki voivat auttaa siinä, että näitä palveluita tarjotaan kenties edullisemmilla hinnoilla. Vai käykö niin, että asiakas sitten viime kädessä maksaa enemmän näistä palveluista? Voi olla, että päädytään siihen tilanteeseen, että tuotearsenaali lisääntyisi. Eli me halusimme nimenomaan MIFIDillä sitä, että saisimme yhä enemmän eh, erilaisia tuotteita kuluttajien eduksi. No sitten niin sanotut riippumattomat neuvot. MIFID-ehdotuksen terminologiaa pitäisi muuttaa. Silloin kun välittäjät, lisensoidut välittäjät tarjoavat tällaista palvelua, niin silloin totta kai sijoittaja täytyy huomioida niin, että toteutus on paras mahdollinen. Jos parlamentti haluaa tukea komission ehdotusta ja kun ajatellaan, että yritys antaa neuvontaa sijoittajalle eikä saa kolmannelta osapuolelta kannustimia ja näin ollen asiakas maksaa tämän neuvon, niin kenties sitten voisi, voitaisiin käyttää feed-based service-termiä. Henkilökohtainen näkemykseni on, että tällainen palkkiokielto voisi olla mahdollinen. Eihän voi olla niin, että syntyy tällaisia eturistiriitoja, jotka olisivat mahdollisia, jos meillä ei ole todella riippumatonta toimintaa. Eli kyllä komission ehdotuksessa on aivan hyvät perusteet sille, miksi tällaiset palkkiot kiellettäisiin. Uh, we're running 35 minutes behind time. So... Niin olemme reilut puoli tuntia aikataulusta jäljessä, joten nyt lyhyitä ja ytimekkäitä kysymyksiä ja vastauksia. Kollega Ferber. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Niin, tämä on erittäin mielenkiintoinen, jännittävä aihealue ainakin kuultua, niin nämä alustukset, niin kyllä tämä on erittäin mielenkiintoista. Erityisesti tämä ydinkysymys. Kollega Ross, toteaisin teille, että ESMA jos me hyväksyisimme parlamentissa tämän ehdotuksen täinä, niin tällä tavalla, niin silloinhan Esmalla olisi niin sanottu ex post kielto-oikeus, niin Pianora, niin herää kysymys, olisiko parempi toteuttaa tiettyjen tuotteiden osalta ex ante määräyksiä, eli pitääkö suostua kaikkeen, mikä on mahdollista, ja mikäli menee huonosti, niin sitten Esma saa kehittää pelisääntöjä, joiden pohjalta voidaan kieltää tiettyjen tuotteiden myynti. Niin Ross ja Jue, tehän edustatte täällä järjestöjä, jotka ovat tässä suhteessa keskeisessä roolissa. Eli jos otetaan käyttöön tiukat kieltomääräykset, mutta vain jälkikäteen, niin kyllähän me tarvitsemme siihen liittyen selkeän vastauksen, niin varsinkin sinulta Pianora. Kyllähän sinä entisenä lainsäätäjänä tiedät, mistä on kyse, joten siitä ei tarvitse sanoa sen enempää. Pelkkä ex post ei minun mielestäni riitä. Se, että meneekö se parlamentissa läpi, niin se on toinen asia. Se selviää muutamien kuukausien sisällä täällä parlamentissa, mutta sitten nämä riippumattomat ja kytköksissä olevat neuvonantajat, en tiedä onko tämä sanamuotokaan edes toimiva, mutta yksi ehdotushan on jo pöydällä, että miten me voitaisiin nimetä tämä riippumaton neuvonta. Mutta onko se vastaus kysymyksiimme vai onko kyse siitä, että meidän pitäisi lähteä tuotekohtaisesti liikkeelle? Siinähän, siitähän on kyse, kun puhumme näistä näistä kannustimista. Kyse ei ole niinkään siitä, että tuotekohtainen lähestymistapa olisi parempi tai huonompi kuin tällainen neuvontakysymys. Ja lopuksi vielä toteaisin, että kyse ei ole kollega Ferberin kysely, kyselystä, vaan Ekon valiokunnan yhdessä muotoilemasta kysymysluettelosta. Kiitoksia. Rossa. Niin, kiitoksia. Niin, kollegat Ross ja Kauppi, haluatteko vastata näihin? Ensin kollega Ross tähän ex post arviointiin ja sitten edustaja Kauppi. Um, I think, um... Kiitokset. Niin, on aina vaikeuksia löytää tasapainoa sääntelijänä itse yksittäisten tuotteiden osalta. Jotkut kansalliset sääntelijät aika useinkin näin toimivat. Esimerkiksi Ranskan virastot taas sitten toiset eivät oikeastaan näin toimi ollenkaan. Mutta mielestäni yleissuuntaus on se, että olisi enemmän välineitä toimia nopeammin tuotekehittelyssä ja tuotteiden markkinoinnissa jo alkuvaiheessa. Ja mielestäni tämä on tärkeä kehityssuunta. Asia on, kysymys on kuitenkin juuri se, että ei ihan tarkkaan tiedetä, minkä tyyppisistä tuotteista on kyse. Joistain tuotteista tiedetään etukäteen, e, minkälaisia ne ovat ja että loppuullinen sijoittaja häviää, tapahtuu mitä tapahtuu, vaikka itse tuote toimisi hyvin, mutta mitään hyötyä siitä ei välttämättä voittoa sitten saada, joten täytyy ehkä ryhtyä ryhtyä jonkinlaiseen proaktiivisempaan toimintaan jo alkumetreiltä. Jotkut toinen, toiset tuotteet ehkä tarvitsevat sitten kehityksen seurantaa markkinavaikutustensa vuoksi, ja näin sitten voitaisiin toimia nopeasti tällaisten asioiden käsittelemisessä, kun ongelmia ilmenee. Ja sitten Pianora Kauppi, olkaa hyvä. Mrs. Äh, Ross. Niin, kiitoksia. Kollega Ross osui naulan kantaan sääntelijän on vaikea sanoa ex ante, mitkä tuotteet voivat olla asiakkaan kannalta haitallisia. Niin, en usko, että hän sanoi näin, mutta jatkakaa vaan. No, kyllä hän sanoi, että on ennakkoon vaikea sanoa, että mitkä tuotteet ovat haitallisia tai riskialttiimpia yrityks kuluttajan näkökulmasta katsottuna tai asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Siksi tämän toiminnan pitäisi toteuttaa ex poste ex antekielto mainittiin, koska kansalliset tahot toivovat sellaista. Ainakin meillä on tällaista. Eli ne hyväksytään ennen kuin ne päästetään markkinoille. Tämä on aiheuttanut ongelmia ainakin Tanskassa. Siellä on olemassa mm, tällainen liikennevalomerkintäjärjestelmä käytössä. Ja tämä ei loppujen lopuksi toiminutkaan halutulla tavalla ja johti siihen, että sijoittaja luotti siihen, että tämä liikennevalon järjestelmä tarkoittaisi jotain, että kyse olisi luotettavasta tai vähemmän riskisestä tuotteesta ja sehän ei pitänyt paikkaansa. Meillä on olemassa nämä stressitestit ja muut testit, eikä ainoastaan tällaisia eh, execution only järjestelmiä, joten kyllä näitä tarkastuksia toteutetaan. Niitä toteutettiin jo MIFID 1 aikana. Kaikki nämä kannustimet, niistä täytyy tiedottaa asiakkaalle avoimuutta on olemassa. Nyt herää kysymys vain ja ainoastaan siitä, että pitäisikö nämä kaikki kannustimet kieltää. Jo kun katsotaan tätä salkunhoitokysymystä, niin sen osalta täytyy huomioida, että kuluttajat eivät saa kaikkea, kaikkea tarvitsemaansa palvelua, joten ei tämä ole sijoittajien intressien mukaista, että kaikki kannustimet kielletään. Jos näin halutaan tehdä, niin se tarkoittaisi sitä, että voitaisiin toteuttaa tätä riippumatonta neuvonantoa, eli maksuperusteista neuvonantoa. Silloin tiedetään, että Tämä on riippumatonta neuvonantoa, mutta siitä on maksettava. Eli ja toisessa tapauksessa voidaan käyttää kannustimia myöskin salkunhoitotilanteessa, mutta siinä tapauksessa on kerrottava, minkälaisia kannustimia käytetään. Ja tietenkin sitten täytyy vielä toteuttaa myöskin nämä mifit testit Kiitoksia. No niin, sitten vielä lisää kysymyksiä. Yritetään pitää aikataulusta jossain määrin kiinni. Kollega Goebbels, ei mitään kysyttävää. Hyvä. Varjoesittelijät Schmidt, ensimmäisenä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä, kysyä Verena Rossilta seuraavaa. Mitkä ovat viranomaisen mahdollisuudet täyttää kaikki tehtävänsä, toteuttaa ne? Parlamentissa me olemme taistelleet tehokkaan ja vahvan ESMAn puolesta – Koetteko te, että teillä on henkilöstön suhteen ja budjetin suhteen ja myös tekniikan suhteen riittävät resurssit niin, että voitte täyttää teille asetetut tehtävät? No sitten kysymys huonoista neuvoista ja kielloista. Kun ajatellaan Irlannin Bank of Irelandia ja sijoituksia sinne, niin minä olen kyllä hävinnyt jo 75 prosenttia omista sijoituksista, niin pitäisikö kotipankki nyt sitten kieltää? Pia Noora nosti tämän kysymyksen esille. Tämä on äärimmäisen monimutkaista. Minkälainen vastuu itse asiakkailla on? Meidän ei pitäisi antaa sitä käsitystä, sitä vaikutelmaa, että Tällaiset sijoitukset ovat riskittömiä. Ei se olisi kuluttajan edun mukaista, kun ajatellaan nimenomaan piensijoittajia. Olen täysin samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme parempaa, tiukempaa sääntelyä, mutta sen on kyllä oltava äärimmäisen tasapainoista ja varovaista. Kiitos. Edustaja Swinburne, teillä on kysyttävää. Thank you. Um... Kiitokset. Olen iloinen Rosin ajatuksiin yksi, yksityisten neuvonantajien kohtelussa muihin nähden, eli meidän täytyy toimia hyvin varovasti ja tasapainoisesti ja, ja myös näistä maakohtaisista vastauksista sijoittajille. Me meidän täytyy myös toimia var- siten, että me pystymme sääntelemään markkinoita tasapainoisesti. Mutta muutama asia vielä. Eli markkinat ovat hyvin eroavat jäsenvaltioista toisiin. Onko näin ollen mitään perusteita tällaiselle ennalta määriteltävään sääntelyyn tai jälkisääntelyyn, kun markkinat ovat hyvin toisenlaiset ja markkinoiden tehokkuus on hyvin vaihtelevaa myöskin. Ja sitten tässä puhutaan myös OTC-kaupasta, eli voisitteko kommentoida sitä, onko mitään todisteita, insentiivien, kannustivien käyttö, käytöstä, sitä, että se para, parantaisi jollain tavalla kokonaistuottoa. Ja, danke. Niin, kiitoksia. Ei niinkään kysyttävää, vaan eräänlainen kommentti. Kun katson, miten monimutkikkaasta asiasta on kyse, ja asiantuntija Ole Schmidtkin totesi, että nyt tämä on riistäytynyt käsistä ja hänkin on jopa kärsinyt tappioita. Niin herääkin kysymys siitä, että voimmeko taata tehokasta sijoittajasuojaa? Miltä se näyttäisi? Miten se pitäisi käytännössä toteuttaa? Yhtäältä on lainsäädäntö, Eli löydämme sellaisen sääntelyn, joka suojaa sijoittajia. Toisaalta meidän täytyy tarkastella sitä, että miten voimme suht järkevällä tavalla valistaa sijoittajia. Mehän sanoimme, että kuluttajan suojaan kuuluu myöskin tällainen valistus. Mikä olisi sellainen järkevä informaation määrä, jotta kuluttaja voi sulattaa tämän tiedon ja ymmärtää, minkälaisen riskin hän ottaa, kun lähtee sijoitusmarkkinoilla. Kollega Goses, jotain kysyttävää? Eipä sittenkään. <laughs> C'est gentil. Uh, this time uh, Mr. Jouet to start. Ehkäpä kollega Jouet aloittaa. Remercie, je vous remercie Madame la Présidente. De... Kiitokset. Niin, kiitos näistä kysymyksistä ja kiitän Verenaa myös ystävällisyydestä, että saan vastaa ensin. Joka tapauksessa on aina suuri ilo ja kunnia eh, käyttää puheenvuoroja täällä parlamentissa. Valitettavasti minulla nyt ei ole yhtä tiukkaa aikarajaa käsitystä kuin esimerkiksi Kaupila, joka on entinen jäsen ja ehkä osaa pitää näistä aikarajoista tarkemmin kiinni. No kyllä, kyllä. No joo. Kyllähän joka tapauksessa tuntee nämä aikarajat paremmin. Hän tietää, miten täällä sitten täytyy pyrkiä aikaa ylittämään. No niin, no vähän vakavammin nyt sitten seuraavat asiakohdat. Eli Ferber, olen samaa mieltä kanssanne. Tärkeää on se, onko tämä riippumaton tai riippumaton neuvonta. Tärkeämpää, tärkeintä on tuo konfliktiintressi ja avoimuuden esillä pitäminen aina. Ja toiseksi huomauttaisin, että no, Ranskassa, kuten Verena Ross korosti. Meillä on myös tapa valvoa kaikkia tuotteita jo ennen, lain, ennen niiden tuomista markkinoille. Eli tämä, tässä nyt ei ainoastaan pysyttäydytä kiinni tuossa tuotteiden markkinoille saattamisen jälkeisessä ö, valvonnassa. En minä ymmärrä, miksi näin pitäisikään tapahtua. Miksi täytyisi ainoastaan nyt keskittyä tuohon tuotteiden markkinoille saattamisen jälkeiseen valvontaan me, me saisimme enemmän yksityisiä investoijia mukaan. Jos olisimme saaneet heidät tähän, he olisivat voineet myös esittää näkemyksiään, mutta he olisivat voineet myös kiittää Verenaa. Ja nyt ainakin Verenalle puheenvuoro. Um, if I try to tackle some of Jos yritän tarttua muihin kysymyksiin ensin ja sitten palaan tähän riippumattoman neuvontaan. On äärimmäisen tärkeää, aivan niin kuin Jean-Pierre Jouet sanoi, että status on selkeänä esillä. Kuka on neuvonantaja, antaja, ne, neuvon tarjoaja ja kenen lukuun hän toimii. Jos syntyy eturistiriitoja, jotka eivät sitten tulee avoimesti esille, niin, niin se on ongelmallinen tilanne. Totta kai, aivan niin kuin edustaja Smith sanoi, Asiakkaalla on oma vastuunsa, hänen pitää olla tietoinen siitä, mitä hän tekee sijoittajana. Mutta kyllä hänen täytyy voida luottaa myös saamiinsa neuvoihin. Emme me kaikki ole asiantuntijoita tietenkään. Ja jos kyseessä on tällainen pelkkä toimeksianto, niin tietää, että toimii sitten omalla riskellään. Ja jos luottaa neuvonantaja, niin täytyy pystyä luottamaan siihen, että hän kohtelee asiakasta oikeudenmukaisesti, eikä hän ole kenenkään muun neuvojen varassa. No sitten joukkolainamarkkinat sekä vähittäiset että tukkumarkkinat, totta kai ne ovat yhteydessä toisiinsa, joten eroja on hyvin vaikea tehdä. Ovatko markkinat tukkumarkkinat vai pienmarkkinat? Ja totta kai tietyn koon, tietyn volyymin kauppoihin ja tietyn tyyppisiin markkinoihin liittyy kysymyksiä. Eli sataprosenttisesti vaatimuksia ei voida toteuttaa niin, että pelkästään huomioitaisiin vain osakemarkkinat, vaan täytyy huomioida myös muut tyypit. Totta kai avoimuutta kautta linjan tarvitaan enemmän, ja tämä, toimii, tämä pätee myös joukkolainoihin. No sitten OTC-markkinat. Lisääkö OTCn vähentyminen sijoittajan suojaa? Ainakin se lisää avoimuutta markkinoilla ja varmistaa osaltaan selvitystoiminnan etenemisen ja parantumisen. Ei se ole ainut seikka, joka parantaa sijoittajan suojaa, vaan on puututtava myös muihin kysymyksiin, aivan niin kuin MIFID 2. tehdäänkin. Mutta toki se liittyy siihen, että markkinoiden pitäisi olla avoimmat, avoimemmat piensijoittajan näkökulmasta. Uh, back to Ulle Schmidt's question on... Ja sitten vielä Ulle Schmidtin kysymys budjetista ja henkilökunnan määrästä. Tämä on jatkuva haaste meille. Olin tyytyväinen, kun näin, että MIVIS 2 on lisämääräyksiä sen suhteen, että meillä olisi riittävät resurssit täytäntöönpanna MIVIS 2, mutta kyllä se on jatkuva haaste, erityisesti tulevina vuosina, lähivuosina, kun nyt jo teemme paljon työtä MIFIDin parissa, mutta oikeastaan vaikutukset näkyvät vasta sitten, kun sitä täytäntöönpannaan. Haasteita meillä kyllä on tässä työssä ja aivan selkeästi toitte esille myös tietotekniikkahaasteet Eli meillä täytyy säätelijöillä olla riittävä tietotekniikka käytössämme, jotta saamme valvottua markkinoita. Tämä on hyvin vaikea tehtävä. Uh, Haluaako kauppi lisätä tähän? Niin, mitä kollega Swinburne kysyi OTFstä ja sieltä suojasta. Niin totesin jo alkuun, että kyllähän kuluttaja haluaa tietää näistä hyödyistä ja että tässä huomioidaan myöskin nämä transaktiomaksut, mutta tämä post-trade-aspektikin on erittäin tärkeä, niin kuin sanoitte. Siihen liittyvät kustannukset eivät ole laskeneet yhtä nopeasti kuin muut kustannukset ja parlamenttihan on myöskin tehnyt tällä saralla tiettyjä virheitä. Liian pitkään olemme keskustelleet näistä tästä pehmeästä lainsäädännöstä ja käytännön säännöistä, mutta emme ole onnistuneet saaneet tähän post-trade infrastruktuurikostannuspuolelle minkälaisia muutoksia. Joten nyt odotamme komission ehdotuksia ja tärkeintä on juuri tämä asia, eikä se, että mitä toimintoja tai tuotteita kaupataan milläkin saralla ja ESMAN ja muiden viranomaisten resursseihin. Tärkeintä on, että resursseja on käytettävissä ainakin IT-puolella ja myöskin henkilöstöpuolella ja olisi myöskin kuluttajan näkökulmasta katsottuna tärkeintä, että meillä on toimivat yhteisötason virastot ja viranomaiset ja parlamentinkin tehtävänä on varmistaa, että näitä resursseja löytyy näiden tärkeiden tehtävien hoitamiseksi. Kiitoksia seurana edustaja Gozes, olkaa hyvä. Niin, minä haluaisin puuttua nyt tähän ESMAan ja muihin viranomaisiin ja niiden keinoihin. Parlamentti on kovasti toivonut sitä, että nämä viranomaiset todellakin voisivat saada valtaa itselleen ja me valvomme tarkasti sitä, miten ne toimivat ja miten, minkälaiset henkilöstöresurssit ja varat niille annetaan ja minä haluaisin nyt huomauttaa, että tässä me nyt olemme tässä skitsofrenian tilassa, koska parlamentin avun, vuo, avulla ne varat, joita Esmalle annettiin, annettiin, siirrettiin budjettiin 2012, kun pikemminkin jäsenvaltiot halusivat laskea näitä varoja sekä Esmalle että muille virastoille. Ja Lamassuur tuolta talousarviovaliokunnasta todellakin vei läpi tämän ehdotuksen siitä, että nämä varat ovat käytössä myös ensi vuonna. Ja tässä nämä kolme viranomaista todellakin ovat perusta, perustavanlaatuisessa roolissa rahoitusmarkkinoiden toiminnassa. Oikein paljon kiitoksia. Jotain saamme kyllä aikaiseksi, vaikka joskus menekin pieleen. Kollega Ferber, haluatte lisätä vielä? Niin, kiitoksia. Ihan lyhyt kommentti. Kollega Schmidt valitettavasti jo lähti, mutta kun katsotaan unionin elintarvikelainsäädäntöä, niin se on eräänlainen analoginen esimerkki tähän liittyen. Jos katsotaan nyt vaikkapa näitä belgialaisia herkkoja ja muita. On tietenkin selvää, että jos elintarvikkeet kielletään, niin silloin kuolemme. Mutta me tiedämme, että on olemassa teknisesti toteuttamiskelpoisia järjestelmiä, mutta joita ei kuitenkaan hyväksytä. Sama pätee myöskin rahoitusmarkkinoilla, mutta on tietenkin selvää, etteikö kaikista huolimatta riskejä jäisi olemaan, mutta meidän täytyy vain varmistaa, ettei synny systeemiriskiä. Ja minä uskon, että tämä ei ole toiminut viime vuosien aikana tyydyttävällä tavalla. Ja nyt herääkin kysymys siitä, että kun katsomme komission ehdotusta, ESMA saa siinä kieltomahdollisuuden aika kattavan, eli mahdollisuuden siihen, että se voi yleislausekkeen avulla kieltää kaiken. No en nyt oikein ymmärrä, että onko tämä nyt vähän liian pitkälle menevää. Eli ex post voidaan hoitaa kaikkea, mutta ennakkoon ei mitään. Minun mielestäni tässä nyt ei olla saavutettu tällaista tasapainotilaa. Ja kyllä täällä valo- valiokunnassa täytyy tulevien kuukausien aikana pohtia sitä, että miten voisimme saavuttaa tasapainoisemman ratkaisumallin ja toteaisin, niin kuin Euroopan unionin elintarvikelainsäädännössä, niin sielläkin rakennelma on sellainen, että meillä on tällainen ex post kieltojärjestelmä, ex post valvontamahdollisuus olemassa, mutta ex ante sertifikiointi ja merkintämahdollisuuskin on olemassa. No ehkä tämä on pelkistetty esimerkki, mutta haluan vain sillä kertoa ja osoittaa teille, että miksi minun mielestäni ei ole aina järkevää toimia siten, että kaikki mikä on mahdollista, niin voidaan toteuttaa, mutta se mikä on mahdollista, niin ei olisi ilman riskiä tapahtuva toiminta, sillä riskitöntä toimintaa ei ole olemassa. Jos siltä pohjalta lähdemme liikkeelle, niin silloin olemme valinneet oikean tien. Kiitoksia. Ros voisi vastata tähän Esvan puolesta ja aika on kortilla. Um, Ihan lyhykäisesti. Esman toimivaltuudet tällä alalla eivät ole rajattomat. Kyse on koordinaatiosta kansallisten lähestymistapojen välillä. Toimivaltuutemme ovat myös rajoitetut sen suhteen, että näillä välineillä voi olla kielteisiä vaikutuksia rahoitusvakaudelle ja sijoittajien hyvinvoinnille. Eli ei meillä ole minkäänlaista avointa valtakirjaa käytössämme, jonka pohjalta voisimme aina noin vain kieltää tuotteita. Minulta kysyttiin ennen kuin ryhdyin toimeen, niin olisinko hyvin aktiivinen kieltäjä. Totta kai se on tärkeä väline, mutta ei sitä kovinkaan helposti käytetä noin vain joka päivä. Komission ehdotus varmistaa nimenomaan, että kyseessä on, on tietty koordinointivelvollisuus, joka ESMA, ESMAlla on. No tähän palataan vielä. Esittelijä varmaan haluaa paneutua näihinkin kysymyksiin vielä yksityiskohtaisemmin. Oikein paljon kiitoksia näistä alustuksista ja vastauksistanne. Nyt siirrymme seuraavaan, eli kolmanteen osioon. Keskustelemme markkinoiden ja kaupankäynnin järjestelyistä. Tiedän, että jotkut ovat halunneet tähän puuttua jo aikaisemmassa vaiheessa, eli tähän uuteen OTF-kategoriaan. Ja mikä on hyödykejohdannaisten hyödynnäisjohdakkeissa tämä tilanne ja miten tämä tulisi käytännössä toteuttaa. Meillä on kolme vierailijaa, kollegaa Rutti on tarjonnut meille myöskin mustavalkoisella oman alustuksensa, se tulemme jakamaan kaikille. Ja nyt toivoisin, että kollega Serutti puhuisi. Aikatella noin viisi minuuttia, olkaa hyvä. Um, and, uh, thank you. Kiitokset. Kiitoks myös siitä, että kutsuitte minut tänne esittelemään tätä MIFIDiä. Tuo avoimuus ja sijoitusten suoja on tar- tar- tarpeen ja tämä avoimuus tietysti on ollut tuossa alkuperäisessä lainsäädäntössä mukana ja MIFID 1 todellakin on luonut lisää kilpailua, tuonut lisää vaihtoehtoja, mutta tietysti siitä on ollut haittojakin avoimuudessa erityisesti ja Euroopan laajuinen monenvälinen kaupankäyntiväline JAIEX on luotu ja tämä on tietysti hyvä kilpailukyvylle. Joka tapauksessa tässä täytyy muistaa kuitenkin käyttäjät. Siinä kyse on suurimmista pankeista ja nämä ovat nyt juuri käyttäjiä näillä foorumeilla. Ja tässä nimenomaan nyt puhutaan asiakaskohtaisesta foorumista ja sitten markkinoiden integriteetistä, joihin täytyy kiinnittää erityisesti huomiota. Me vaadimme myös samoja sääntöjä säännellyille markkinoille ja monenvälisille kaupankäyntimarkkinoille. Ja tähän myös pirstaloitumisesta sen verran että on olemassa luonnollinen tendenssi tämän avoimuuden suuntaan ja siihen on jo monen osaan, monen kertaan viitattu. Me haluamme luoda tasapainoa osapuolten välille ja tähän on jo päästykin, eli tuohon tasapainoon, tuo tasapaino on saavutettu kasvun ja vakaan markkinan aikaansaamiseksi. Tämä OTF kysymys on hyvin merkittävä. Lokakuun 2011 mukaan 38 prosenttia ja tässä kyse on jo teknisestä ja monimutkaisesta kaupasta. Siitähän on jo puhuttu. Ja tämän OTFn substanssi on juuri tuosta tuo likviditeetin luominen, jonka pitäisi olla sääntelijöiden avoimuustavoitteiden keskiössä. Joka tapauksessa meidän täytyy määritellä nämä samoin kuin markkinainnovaatiot ja myös saada viime vuosien aikana aika aloitetut määritelmät loppuu myös pimeällä kaupan puolella. Me toimimme nykyisin olemassa olevien määritelmien pohjalta MIFIDin johdanto-osan kappaleissa ja pyrimme saamaan niistä sitovia. Tässä kyse on yksinkertaisesta muokkauksesta siihen, sen korjaamiseksi, mikä nyt on vielä päinmäntyä. Me olemme havainneet, että tässä on selviä porsaanreikiä. Me emme kuitenkaan halua ryhtyä luomaan uusia kaupankäynti keinoja, koska si, sitten saatetaan ajautua OTC tyyliseen kauppaan, joka on määrittelemätöntä. Me olemme ajatelleet tätä neljättä kategoriaa OTF, jonka pitäisi olla selkeä OTCn määritelmä ja OTFn täytyisi toimia näiden monien, monenvälisen kauppapaikkojen rinnalla. OTF tarkoittaa sitä, että sen julkaisemien hintojen pitäisi olla täytäntöön pantavissa ja komissio esittää OTFn Eh, OTFlle sitovia hintoja, koska muussa tapauksessa toimitaan niin, että MTFn merkitys nollautuu. Komission ehdotuksessa OTFssä ei olisi omia mahdollisuuksia yksistään soloilla, koska säännellyillä markkinoilla ei näin voi toimia, eli omaan lukuun ei voitaisi eh, enää toimia. Ja muutama sana tämän päivän muusta keskustelusta. On tärkeää huomauttaa, että tuo HF NFT ja algoritminen kauppa ei ole ihan sama asia. Algoritmeja käytetään suurimmassa osassa kauppaa, mutta FHF, HFT on ikään kuin alaosa sitä ja siitä syystä kes, ki, ki, kyseenalaistankin tämän käydyn keskustelun. Eli HFT on e, nopeampi tahtista kauppaa. Ei tässä kuitenkaan nyt tule demonisoida tuota kaupankäyntimuotoa täysin toki täytyy muistaa, että siinä saatetaan ajautua helposti markkinoiden väärinkäyttöön, mutta niiden koko, ja niiden koko markkinoita on 70 prosenttia Yhdysvalloissa ja 30-50 Euroopan markkinoilla ja ne voivat yhdessä luoda tietysti tätä huonoa likviditeettiä markkinoille ja siitä voimme toki puhua. Sitten tästä toisesta kysymyksestä vielä johdannaiskaupasta. Komission ehdo, komissio ehdottaa hyödykejohdannaisille omaa ehdotustaan ja tähä, tämä vaikuttaa hintaan, volatiliteettiin ja hintojen tasoon ja tuotantomahdollisuuksiin ja turvallisuuskysymyksiin. Yksi yhdenkin johdannaismarkkinoiden hyödykemarkkinoista on kaksi osaa tuossa komission ehdotuksessa, erityisesti hallinnointi ja avoimuus. Ja avoimuudesta komissio ehdottaa sitä, että kaupankäynti paikojen täytyisi toimia hyvin avoimesti kaupan kävijöiden välillä. Ja tämä johtaa suurempaan markkinoihin luottamiseen ja tästä tarvittaisiin selkeitä säännöllisiä raportteja. Ja nämä kolme raporttia, jotka olemme nyt saaneet, ovat olleet samansuuntaisia tähän mennessä. Ratkaisu olisi komission, ratka- komission ehdotuksessa se, että poistettaisiin tuo äh, reaaliajassa tehtävä raportointi, reaaliajassa tapahtuva raportointi ei ole tarpeen viikoittaisen raportoinnin rinnalla. Siitä saattaa syntyä käytännön ongelmia. Ja sitten lopuksi komission ehdotuksesta tästä hallinnoinnista meidän mielestämme Eh, hyödykejohdannaismarkkinoilla. Tämä on niin merkittävä kysymys, että niiden pohjalta hinnat voivat järkevästi muotoutua ja voidaan säilyttää markkinaluottamus kaupankäyntipaikoilla täytyisi tarjota riittäviä vaihtoehtoisia hallinnointimahdollisuuksia eri poliittisten tavoitteiden pohjalta. Eli nyt toisaalta voitaisiin miettiä samoja sääntöjä Eh, hinnanmuodostukselle ja me tuemme komission politiikan, politiikkamahdollisuuksia ja näitä vaihtoehtoisia eh, ratkaisumahdollisuuksia. markkinarakenne on hyvin toisen tyyppinen monessa valtiossa ja sen takia meidän täytyy räätälöidä näitä vastauksia. Vaihtoehtoiset järjestelyt tietysti tarvitsevat laajaa eh, järjestelmän hallinnointi, hallinnointi markkinointia. Tämä ei ole mikään aarrearkku, mutta tätä OTF voidaan tuoda täydentämään nykyisin olemassa olevaa työkalupakkia. Ja niiden käyttöä käyttöön tarvitaan selkeitä sääntöjä, koska muuten saatetaan ajautua markkina, kaupan kauppapaikkojen pirstaloimiseen palaisin vielä tähän komission alkuperäiseen ehdotukseen. Me tuemme vahvasti rajoituksia kauppapaikoille ja tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme vielä selvitystä siitä, mikä on virallisten toimivaltaisten viranomaisten rooli, esimerkiksi komission rooli. Minä olen kyllä hyvin valmis täällä vastaamaan kysymyksiin, jos kysymyksiä täältä vielä tulee. Yeah, well, Thank you I think much. we're going to leave that up to the competition authorities. That's not really No eihän Mifitissä tätä asiaa hoideta. viranomaiset vastaavat siitä. Seuraavana Heinz-Peter Schlüter. Hän on Trimet Aluminium AGn äh, hallintoneuvoston puheenjohtaja. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, oikein paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta osallistua tähän kuulemistilaisuuteen reaalitalouden edustajana. Voitte uskoa, että tulevat minuutit ovat minun kannaltani erittäin tärkeitä, koska tämä on tärkeä asia. Kyse on taloudellisesta toimintakyvystämme. Minä edustan täällä koko teollisuutta. Osoitan Trimet Aluminiumin esimerkkein, miten hankalasta tilanteesta on kyse. Meillä on olemassa valimoja, recycling, kierrätyskeskuksia ja jatkojalastamoja ja me tiedämme, että tämä sääntelykehys vaikuttaa meihin suurissa määrin. Me käytämme paljon energiaa, me olemme PK-yritys ja ikään kuin edustamme todellista reaalitaloutta. Me varmistamme että meillä on olemassa riittävästi varoja käytössä. Me käytämme muun muassa rautaromua ja maakaasua ja sitä kautta voimme varmistaa, että alumiinia on myytävänä. Ja sitä kautta myöskin varmistamme, että meillä on olemassa riittävästi varoja käytettävissä myöskin kaupungissa Yhdysvaltojen edustajien kanssa. Mutta jos katsomme nykyistä tilannetta, niin me emme olisi ilman näitä joustomahdollisuuksia voineet selviytyä viime vuosien muutoksista. Meillä on olemassa 500 000 alumiinituotetta ja me käytämme noin 5 terawattituntia sähköä ja se tarkoittaa sitä, että me maksamme noin 250-300 miljoonaa euroa sähkökustannuksissa per vuosi ja meidän täytyy varmistaa, että myöskin tämä valuuttaerot eivät aiheuttaisi suuria eroja, sillä sähkö maksetaan euroissa ja tuotteet dollareissa. Me olemme pakotettuja toimimaan siten, että suuret hintaerot, valuuttaerot voidaan tasoittaa pitkällä aikavälillä. Se edellyttää siis pitkä ja kauaskantoista toimintaa. Alumiinia ja muiden metallien käyttöön liittyvä kauppa on klassista reaalitaloutta. Ja me tiedämme, että niillä on oma kauppapaikkansa – ja se ei vaikuta millään tavalla koko rahoitussektoriin. Koko ajan hyödykemarkkinat ovat kehittyneet aivan omalla painollaan toisin kuin rahoitusmarkkinat. Kun katsotaan Trimetin edustamaa sektoria, niin me tiedämme, että meidän kauppamillamme tuotteilla ei ole vaikutusta systeemiriskeihin tähän mennessä ei ole syntynyt minkälaisia kerrannaisvaikutuksia riskipuolella, eikä sellaisia ole jatkossakaan odotettavissa. 130 vuoden ajan olemme käyneet tätä terminikauppaa muilla kuin rauta- tai metallisektoreilla ja Enronin poistuminen markkinoilta on osoittanut, että suuri globaalista toimiva taho, jos se joutuu pois markkinoilta, se ei vaikuta systeemiriskiin heikentävällä tavalla. Jos me emme voi toimia ennakoivalla tavalla ja emme voi vastata näihin hallinnollisiin vaatimuksiin, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä ei ole rahaa käytettävissä perustoiminnan toteuttamiseksi ja sen kehittämiseksi edelleen. Tämä ei vaikuttaisi ainoastaan omaan henkilöstöömme, vaan koko Euroopan laajuiseen jakeluketjuumme rakennus-, ajoneuvo- ja rakennuskone-sektorilla rakennuskone-sektorilla. MIFITin laajentaminen muille kuin rahoitusmarkkinoille johtaisi suuriin kustannuskasvuihin, koska omaa pääomaa pitäisi kasvattaa. Ja se taas tarkoittaisi sitä, että markkinavolyymi pienenisi ja likviditeettikin pienenisi entisestään. Markkinahinta riski pankkeja ei voitaisiin enää turvata reaalitalouden näkökulmasta katsottuna nykyisellä tavalla. Hallintokustannukset tulisivat kasvamaan ja se tarkoittaisi sitä, että energia- ja raaka-ainemarkkinoilla keskittyminen vahvistuisi entisestään ja pienet toimijat joutuisivat luopumaan markkinaosuuksista, mutta vakat markkinat kaipaavat laajaa markkinakenttää ja toimi, toimijakenttää. Uusi MIFID-teksti ei saa vaikuttaa heikentävällä tavalla nykyiseen tilanteeseen. Olemassa olevat poikkeukset, poikkeusmahdollisuudet eivät saa vesittyä uuden MIFITin myötä. Mitä tulee oman pääomaa vaatimuksen ja clearing vaatimuksiin, niin meidän täytyy muistaa, että muilla kuin rahoitusalan markkinoilla ne eivät toimi halutulla tavalla. Ja jotta riskiä voidaan ohjata tyydyttävällä tavalla, niin saaneen myöskin kertoa teille omat näkemykseni tästä. Jotta riski takaus olisi mahdollisimman suuri, niin meidän täytyy terminimarkkinoilla ostaa paljon sähköä ja samalla varmistaa, että myymme myöskin terminimarkkinoilla alumiineja. Se taas johtaa siihen, että se johtaa melko laajoihin positioihin. Positiorajojen asettaminen vaikuttaisi kuitenkin rajoittavalla tavalla tähän mainitsemaani toimintamahdollisuuteen. Me voisimme siis vain ja ainoastaan näiden rajojen puitteissa toimia, ja se taas tarkoittaisi sitä, että me saattaisimme kärsiä juuri näistä sähkömarkkinoiden laajasta eh, hintavaihteluista, joten toivoisin, ettei eh, Mifitia laajennetaisiin energia- ja raaka-ainemarkkinoille. markkinoille. Vain ja ainoastaan suurilla, suurilla vapauksilla toimiessa me voimme varmistaa sen, että me ja koko teollisuuskenttä voi toimia Euroopassa tulevaisuudessakin menestyksekkäästi. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Ja lopuksi vielä edustaja Giselle Henrik. Hän edustaa täällä Äh, Catholic Development Agencyin liittoa. Olkaapa hyvä. Kiitos mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro tässä tärkeässä kuulemisessa. Edustan kansalaisjärjestö puolta, joka on hyvin huolissaan siitä, että tällä on vaikutuksia myös köyhien elämään. Spekulointi hyödykejohdannaisilla on johtanut siihen, että volatiliteetti on lisääntynyt, elintarvikkeiden kustannukset ovat nousseet ja miljoonat joutuvat tästä kärsimään ensimmäistä kertaa historiassa hyödykkeet on muutettu ikään kuin rahoitusmarkkinavälineiksi. Me katsomme, että tämä on johtanut viimeisen neljän vuoden aikana kahteen maailmanlaajuiseen ruokakriisiin. Kyse ei ole enää sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, vaan geopoliittisesta tasapainosta. Ihmiset elävät maissa, joissa ollaan riippuvaisia tuonnista elintarvikkeiden suhteen. Toisaalta teollistuneissa maissa ihmiset käyttävät vain 10 prosenttia tuloistaan ruoan hankkimiseen. Katastrofiset ulottuvuudet tämä asia saa niissä maissa, joissa suuri osa tuloista käytetään ruokaan. Kun ruoan kustannukset ovat korkealla, köyhät perheet karsivat koulutusmenoistaan. Nämä köyhät syövät vähemmän, myyvät omaisuuttaan, velkaantuvat ja muuttavat muualle. Tämä tilanne eh, vie pohjaa siltä edistykseltä, jota olemme saaneet viime vuosina aikaiseksi. Kyseessä on elämän ja kuoleman kysymykset. Nyt puhutaan jo yli miljardista köyhästä ja tämä johtuu pitkälti elintarvikkeiden kasvavista hinnoista. Hintapiikit vuonna 2007 ja 2008 johtuivat nimenomaan tästä keinottelukuplasta ja rahoitusmarkkinoiden tilanteesta. Rahoitusmarkkinoilla on toimittava, jotta ruokakriisi voidaan jatkossa välttää. Maatalousjohdannaiset ovat nyt ainakin kaksinkertaisia hinnoiltaan verrattuna kymmenen vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Meillä on todisteita siitä analyysistä, että hinnan kasvaminen johtuu pitkälti spekulaatiosta. Haluaisin kiinnittää huomionne niihin indeksitietoihin, joita olen välittänyt asiakirjojen muodossa teille. noin 100 miljardia näistä luvuista muodostuu maatalousjohdannaisista. Keinottelu oikeastaan on kaikista suurin osa-alue, ainakin Yhdysvalloissa näistä markkinatoimijoista elintarvikealalla. Ja tällä on valtavia vaikutuksia hyödykejohdannaismarkkinoihin ja elintarviketilanteeseen kautta maailman kun sijoitustoiminta on lisääntynyt tällä alalla, niin se on johtanut hinnan kasvuun ja volatiliteetin lisääntymiseen. Nyt jo keinottelu on ylittänyt kaikki mahdolliset rajat. Markkinoita on, sääntelyä on purettu viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tämä kehitys vain jatkuu, jollei sitten keinottelijoiden toimintaa lainsäädännöllä rajoiteta. On täytäntöön pantava sääntöjä, jossa tehdään ero toisaalta riskeiltä suojautumisen niin sanotun hedgingin välillä ja toisaalta spekulaation välillä. hyödykejohdannaiset pitäisi, elintarvikejohdannaiset pitäisi kieltää, koska se todellakin vaikuttaa ihmisen, ihmisten elon jääntiin. Mahdollisuuksien mukaan sääntelyssä pitää ottaa huomioon elintarvikkeet, ex ante, positiolimitit mahdollisten sijoittajien ja keinottelijoiden kannalta. Pitää siis määritellä, kuinka paljon markkinaosuuksia itse kullakin toi markkinatoimijalla voi olla. Avoimuus transaktioissa täytyy huomioida silloin kun kauppaa käydään johdannaisilla elintarvikealalla, niin se täytyy tehdä säännellyillä markkinoilla sääntelyviranomaisia on vahvistettava, jotta ne voivat toimia ja varmistaa, että kieltoja ei kierretä. Kieltoja tai limittejä ei voida myöskään käyttää niin, että markkinat vääristyvät. Pitäisi toimia niin, että liiallinen keinottelu, spekulaatio saadaan kitketyksi markkinoilta. Meillä on ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, ja elintarviketurva. Tämä äh, pelaaminen, kaupankäynti vaarantaa miljoonien ihmisten elämän. Hyödykejohdannaiset, elintarvikejohdannaiset eivät ole samassa kategorioissa kuin muut sijoitustuotteet. Lissabonin sopimuksessa on perusperiaatteita ennaltaehkäisystä niin, että ihmisten henkeä voidaan ennalta suojata, jos siihen kohdistuu vaara markkinavälineellä on totta kai toimittava niin, että elintarvikkeiden hinnat pysyvät hallussa. Lissabonin sopimuksessa vaaditaan myös köyhyyden vähentämisen ja kehitysyhteistyöhön koordinaatiota. Tätä täytyy kunnioittaa myös muun politiikan täytäntöönpanossa silloin, kun se vaikuttaa kehitysmaihin. Kun 53 miljardia euroa apuna käytetään joka vuosi köyhien auttamisen kehitysmaissa ja samanaikaisesti Euroopan rahoitusmarkkinat spekuloivat samojen, kyse, kyseessä olevien samojen ihmisten elintarviketarpeilla. Kiitos. Okay. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Ferber, esittelen ominaisuudessa. Olisiko jotain kysyttävää? Niin kiitoksia. Tämäkin viimeinen kierros on erittäin mielenkiintoinen, kun katsotaan, mitä täällä on jo kuultu. Muutama kysymys. Kollega Serutti totesi, että me tarvitsemme selkeän määritelmän näille OTC-derivaateille. No, neuvottelemme Emiristä, joka käsittelee näiden OTC-johdannaisten clearingia. Eli kyse on MIFIRistä. Siinä viitataan Emiriin ja Emiriäkin sopeutetaan tähän nykyiseen uuteen tilanteeseen. Onko teidän näkökulmastanne katsottuna nämä ehdotukset Emirin liittyen riittävät vaiko ei? Minun mielestäni meidän ei tulisi keksiä pyörää uudestaan. Jos asialle löytyy ratkaisua Mifidistä, niin miksi sitä pitäisi lähteä uudestaan vääntämään huonompaan suuntaan Mifirissä? Niin, kollega Slyter vaatii omalle sektorilleen täydellistä poikkeusmahdollisuutta myöskin näiden positiorajojen osalta, mikäli ymmärsin oikein, ja kollega Riik totesi, ettei johdannaisia laisinkaan elintarvikamarkkinoilla tai ei ainakaan OTCtä ja tarkat positiorajat. Ja nyt meidän tehtävänämme on pitää tässä puurot ja vellit erossa toistaan, joten onko tämä ylipäätään mahdollista, tällainen tuotekohtainen erottelu? Tässä viitattiin siis kahteen osa-alueeseen. Vai onkohan pikemminkin kyse kaupankäyntipaikasta ja Enrikin toteamasta avoimuudesta? Eli että me todellakin voimme ratkaista tämän ongelman siten, että me huomioimme tämän kauppapaikkakysymyksen. kysymyksen. Me tarvitsemme toimivia markkinoita Minä uskon, että kollega Rinkin on samaa mieltä, mutta meidän täytyy puuttua tähän rehottavaan spekulointiin, koska meillä on olemassa kaksi ääriehdotusta tässä, eli täysi kielto ja täysi vapaus, joten meidän täytyy löytää se poliittinen vastaus jostain tästä välimaastosta. Ehkäpä se Ruutti voisi kertoa meille, mitä hän on tästä asiasta mieltä. Ehkä hän voisi toimia tässä ikään kuin sovittelijan ominaisuudessa. Niin, ihan voisin selostaa sitä, mitä en sanonut ihan tarkasti. Minun käsitykseni MIFIDistä ei ole OTCn uudelleenmäärittely, vaan pikemminkin tuoda tämä määritelmä, joka on jo olemassa MIFIDissä täytäntöön pantavaksi ja viedä se sitten tuosta 32 johdantosan kappaleesta itse ydintekstiin. Tämä auttaisi kaikkia näiden porsareikien täyttämisessä, kun tätä ei ole vielä voitu täytäntöön panna tähän mennessä. En tiedä, tämä ehkä nyt toistoksi ja selvennykseksi. Ja sitten toiseksi tämä kysymyksen emiristä. Uskomme siihen, että mikä nyt tässä on pääomamarkkinoita varten ajateltu uudistukseksi, pitäisi meidän mielestämme kyllä toteuttaa. Eli en tiedä, mitä tarkoitat nyt ainoastaan halusin sanoa, että viime vuosien kokemuksen perusteella kaikenlainen epäselvyys otc haittaa markkinoita ja markkinoiden hyvää toimintaa ja kaikkia markkinoiden osapuolia suoraan. Niin, no, tässä asiantuntijana hyödykkeen johdannaisista ja aseman rajoittamisesta mahdollisesti nyt todella tietysti suhtaudumme hyvinkin empaattisesti siihen, mitä Rova Henrikes äsken sanoi se on tärkeää, mutta tämä keinottelu, josta tässä nyt puhutaan, luoko se sitten markkinoille hinta, heilahteluja. Mutta se, mikä on nyt viime vuosien aikana nähty, on toki ollut häiritsevää ja haittaavaa mutta joka tapauksessa nämä selkeät rajoitukset ja selkeämmät välinepaketit auttaisivat enemmän ja näin voimme päästä näihin samoihin tavoitteisiin, joita täällä on mainittu, muuttamatta sen enempää tätä kysynnän ja tarjonnan sykliä. Eli tämä on meidän näkemyksemme ja sen takia me olemme näin toimimassa ja meidän mielestämme näin täytyykin toimia markkinoilla jatkossakin. Anteeksi, eikö tämä ole niin, että CFTC on joutunut tuomioistuin käsittelyyn näistä rikkomuksista johtuen? I'm not an expert on US. En ole Yhdysvaltain markkinoiden asiantuntija, mutta uskoisin näin. We... The other panel about that issue. I'm... Kysytäänpäs muilta Aber ich werde mir Mühe geben. No en ole asiantuntija, mutta kollega Ferber yritän vastata parhaani mukaan tähän kysymykseen. Mielestäni Enriken ja minun alustusteni välillä ei ole kovinkaan suuria eroja, sillä kollega Enriquez totesi, että hedging pitää erottaa keinottelusta. Se on kaiken A ja O. Sillä silloin kun me puhumme tästä tuotteiden terminimarkkinoista, Kyse on fyysisestä kaupankäynnistä, eli omasta tuotannosta, myynnistä, ostosta, rakennemarkkinoilla tai rakenneiden myymisestä. Mitä tulee position rajoihin, niin vastustan tiukasti näitä positiorajoja. Esimerkkinä mainittakoon meidän aloilta, Esimerkiksi autoteollisuuden edustaja tulee meille ja keskustelee siitä, että miten alumiinia voitaisiin käyttää teollisuudessa. Ehkäpä hän käyttääkin tätä meidän toimittamaamme raaka-ainetta ja seitsemän vuoden ajan ja vasta kolmen vuoden päästä, kun ajoneuvo tulee markkinoille, eli yhteensä kymmenen vuoden ajan, niin meidän pitäisi poistaa tämä volatiliteetti hänen riskistä. Jos olisi tällainen riskiraja olemassa, ja se olisi käytössä ehkä vain kolmen vuoden ajan. Siitä ei olisi hyötyä autoteollisuuden edustajalle eikä meille ja lisäksi meidän hartioillemme kasautuisivat kaikki ne riskit, joita emme ylipäätään olisi halunneet. Kiitoksia. Yeah, um, yes, I just like... Niin. Oikeastaan voi vain todeta, että me todellakin puhumme siitä, mikä on liiallista keinottelua ja toisaalta taas toimista, jotka liittyvät fyysisiin hyödykkeisiin. Tässähän on ongelma sen takia, että markkinoiden toiminta häiriintyy, syntyy tiedon välityksen epäsymmetriaa, hinnat ovat hyvin volatiilit ja pääomaa ei oteta hyödylliseen tuotannolliseen käyttöön konsensus oikeastaan on kasvamassa siitä, että keinottelu on johtanut hintojen volatiliteettiin ja on kasvattanut hintoja elintarvikemarkkinoilla. Nimenomaan hintavaihtelu on kasvanut, eli konsensus kyllä tästä asiasta vallitsee. Lauantaina ilmestyi artikkeli siitä, että Wall Street kieltäisi CFTC. Tässä näemme sen, että että nimenomaan keinottajille nämä limitit, positiolimitit ovat haitallisia ja eivät halua tätä. Shadows. No niin, ja nyt varjoesittelijöiden vuoro kollega Goebbels. Danke, presidentti. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. Niin, kollega Schlüter ponnekkaasti vetosi sen puolesta, että johdanais kaupat ja takausvälineet olisivat reaalimarkkinoilla käytettävissä. Mutta hedgingiäkin tarvitaan riskejä vastustettaessa. Mutta faktahan on, että keinottelu on olemassa ja en voi ymmärtää sitä, että pankit ja rahoituslaitoksilla on varastotiloja käytössään raaka-aineiden varastoimiseksi, ei ainoastaan elintarvikkeita, vaan ihan metallejakin. Joten emme voi oikein ymmärtää sitä, että miksi tietyillä aloilla raaka-aine- ja energiahinnat ovat vaihdelleet näin suuressa määrin varsinaisia selityksiä sille ei löydy. Ja se, että te haluatte varmistaa, että ne eivät vaikuta teidän elämäänne, on tietenkin ymmärrettävää, mutta pitäisikö meidän jollakin tavalla puuttua tähän volatiliteettiin ottamalla käyttöön markkinoilla jonkinlaisia pelisääntöjä? Ja, steht mir sicherlich nicht. Niin, minä en tietenkään voi lähtien toimintamalleja, mutta olen toiminut raaka markkinoilla 40 vuoden ajan ja voin vakuuttaa teille, että jo 30-35 vuotta sitten oli olemassa pankkeja, jotka käyttivät käyttivät muun muassa tätä raaka-aineiden varastointitoimintaa. Tämä toiminta on kiistata lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana suuressa määrin. Ja olen edelleenkin samaa mieltä siitä, että aina kun kyse on reaalitaloudesta, niin silloin asiasta ei pitäisi säätää Mifitissä. Keinottelu kuten varmaan kaikki ovat samaa mieltä kanssani, niin on aivan toinen asia. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten Rova Swinburne. Thank you. Um, Kiitos. Kaksi aivan eri aluetta, jotka liittyvät äh, niihin kysymyksiin, jotka tällä listalla on. Rova Ross kenties on pätevämpi vastaamaan ensimmäisen kysymykseen. Tämä liittyy OTF-kategoriaan sellaisena kuin se nyt on komission tekstissä ja siihen, miten sitä pitäisi soveltaa. Se olisi joustava niin, että olisi jo, johdannaisia ja myös ristimyyntiin liittyviä kysymyksiä. Käytettäisiin OTF nykyisen määritelmän mukaisesti. Tällä hetkellähän sijoittajat käyttävät äh, brokereita, mutta nyt sitten uudessa menettelyssä tämä ei olisi enää mahdollista. Eli vastapuoli äh, äh, riskiä ei enää tässä olisi vastaavalla tavalla. Eli oikeastaan minusta tämä järjestely enää pätisi siihen tilanteeseen, kun ristiinmyyntikäytännöt muuttuisivat. No sitten MIFID 1 ja MIFID 2 välinen ero miten tätä järjestelmää voitaisiin käyttää niin, että OTF tulisi hyödyllisesti käytetyksi? Totta kai asiassa on, on kaksi puolta. Usein markkinoilla tätä sääntelyä on ikään kuin väärinkäytetty ja nyt vaaditaan sofistikoidumpaa välinettä niin, että valvojilla olisi position määrittelemisessä enemmän valtuuksia, eikä vain katsottaisi näitä positiorajoja. Gross, minusta vaikuttaa siltä, että te nyt voitte taas vastata tähän uusimpaan kysymykseen, kun kerran tänne salin jäi. Mm, yeah, that, um, the problem. Niin, se on tämä ongelma, kun tänne jää istuskelemaan. Joka tapauksessa mielestäni tämä on hyvin monimutkainen kysymys ja kysymyksenäkin se jo osoitti, kuinka monimutkainen asia on. On hyvin monentyyppisiä tekomuotoja ja erilaisia menettelytapoja ja järjestelmiä, joita kaikkia ei ole helppo ryhmitellä minkään määritelmän piiriin. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä positiopuoli on hankala. Me olemme tutkailleet sitä, näissä arvioissamme pyrkiessämme saamaan käsityksen siitä, minkälaiset kaupankäyntimuodot on missäkin luokassa mukana. En pyri vastaamaan tähän nyt sen enempää. Ehkä voisin palata tähän asiaan myöhemmin, eli miten tämänlaiset yksiköt mahtuisivat näihin uusiin ö, säädöskokoelmiin, ja varmaan siellä olisi sitten kattavampi kuin nyt. Kiitokset. Onko muita kysymyksiä esittää? Klutter. Ah, merci, Jean-Paul. Kiitokset, Jean-Paul. Niin, seuraavalainen muistutus tai huomautus. Viime kuukausien aikana Saksan lehdistössä on aika laajalaisesti keskusteltu elintarvikekeinottelusta ja raaka-ainekeinottelustakin. Uskoakseni poliittisesti tähän on reagoitava, ei sitä voida jättää oma onnensa nojaan. Niin kuin kollega Enrik totesi, se vaikuttaa perustavaa laatua oleviin olemassaolon kysymyksiin. Eli kyse ei ole vain ainoastaan taloudellisista, vaan myöskin eettisistä aspekteista, joten tämä huomioitakoon myöskin poliittisella kentällä. Toisaalta käyty keskustelu osoittaa, että tilanne ei ole helppo, eli miten asia voidaan hoitaa tyydyttävällä tavalla. Ja nyt kysyisinkin, Ymmärsinkö asian oikein, eli mitä kollega Slyter ja Enrique totesivat, olisiko siis järkevää toimia siten, että meillä ei olisikaan positiorajoja, vaan että hyödyketerminimarkkinoilta keinottelijat poistetaan. Yhdysvalloista löytyy vastaavanlaisia esimerkkejä, ainakin hopean kaupankäynnin osalta oli tällainen osittainen määräaikainen keinottelukielto olemassa, mutta niin kuin Goebbelskin totesi, ongelmana on se, että miten tämä rajataan. Jos pankki ostaa raaka-aineita, niin onko se raaka-aine kauppias vai ei? Joten miten voimme välttyä tällaiselta kikkailulta? Eli että voisimme varmistaa johdonmukaisen, järkevän, vakaan järjestelmän. Sitten tämä positiohallinto. Olen samaa mieltä, että komission ehdotus on paljon heikompi kuin nämä positioraja-arvot. En usko, että tämä toimii. Ja nyt kiinnostaisikin kuulla, että mitä olette itse mieltä tästä. Te olette asiantuntijoita. Ja kolmas ja viimeinen kysymys ehkäpä edustaisi Ruutille. Yhdysvallastahan löytyy tällainen elintarvikekauppaa ja raakannekauppaa valvova viranomaistaho, ja nyt kysyisinkin, että olisiko järkevää toimia pikemminkin siihen suuntaan, että unionissakin toimittaisiin samalla tavalla? No ei tässä tietenkään tarvitaisi enää neljättä viranomaistahoa. Toinen vaihtoehto olisi se, että ESMasta löytyisi yksikkö tai osasto, joka taas keskittyisi tähän nimenomaisen kaupan, kaupankäyntialaan. Siinäpä kaikki kysymykseni. Kiitokset niin. Nyt kaikille kolmelle uhrillemme puheenvuoro, mutta ensiksi kuitenkin esittelijä. Paljon kiitoksia. Niin, käytän tätä tilaisuutta hyväksi, kun nämä rouvatkin ovat vielä paikalla. Ongelmana on seuraava. Ymmärrän toki, kun kollega Enrique ja Slyterkin tässä totesivat, että silloin kun kyse on todellisesta reaalikaupankäynnöstä, niin silloin siihen ei tulisi puuttua. Mutta pankit taas kääntyvät meidän puoleen ja sanovat, että jos meidän pitäisi taata tai varmistaa tämä äh, tavarakauppa, niin kyllä meilläkin pitäisi olla jonkinlaiset turvaamismahdollisuudet, mutta sitten ajaudumme sellaiselle saralle, että välttämättä aina ei kyse ole todellisesta reaalitalouteen vaikuttavasta tuotekaupasta. Niin, sääntelyn näkökulmasta katsottuna meidän täytyy vain pohtia sitä, että mihin se raja vedetään. Eli milloin kyse ei ole enää linkistä reaalitalouteen, vaan enemmänkin kyse olisi keinottelusta. Niin, eli min, miten te suhtaudutte tähän palvelun tarjoajana? tarjoajana? Onko tällainen rajanveto selkeä sellainen ylipäätään mahdollinen? No niin, jos aloittaisimme Henrikesistä vastaannette Klutin esittämiin kysymyksiin ja esittelijän esittämiin kysymyksiin. Teillekin on esitetty kysymyksiä. I'll try to answer some of... Yritän vastata kysymyksiin, joita on esitetty. Yksi kritiikin aiheista nyky-Mifidistä on se, että sitä ei oikeastaan täysin täytäntöön panna säännellysti ja se vesittää valvontaa ja poistaa mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen. Termejä niin ikään on määritelty aika lailla löysästi. Vaihtoiset järjestelyt on sellainen muotoilu, joka jättää paljon tulkinnanvaraa. Olen sillä kannalla, että pitäisi yrittää olla mahdollisimman spesifisiä ja määritellä kriteerit ja muuttujat liialliselle keinottelulle ja myös vastapuolille – rahoitusalalla ja sen ulkopuolella. Pitää esittää se kysymys, mikä on hyödykejohdannaismarkkinoiden etu ja mikä on niiden arvo reaalitalouden kannalta? Tuovatko ne hyötyä enemmän kuin haittaa? Meidän mielestämme keinottelu ei ole investointia. Voidaan tehdä ero riskiltä suojautumisen, niin sanotun hedgingin välillä ja toisaalta spekuloinnin välillä. Markkinat ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana tulleet eh, keinottelijoiden valtaamiseksi, ja tämä on kyllä ihan selkeä fakta. Kiitokset ja sitten herra Syytä. dank. Sydämelliset kiitokset. Oikeastaan olen täysin samaa mieltä kollegani kanssa. Eli näistä periaatteellisista kysymyksistä olemme onneksemme samaa mieltä olemme myöskin sitä mieltä, että se, mille ei ole olemasta fyysistä kysyntää tai tuotantoa, niin silloin se kuuluu enemmänkin keinottelupuolelle ja sitä tulee myöskin poliittisesti käsitellä toisin kuin ne kaupat, jotka liittyvät reaalitalouteen. Ja näin pääsenkin toiseen asiakokonaisuuteen, eli näihin positioraja-arvoihin. Raaka-ainemarkkinoilla ne ovat jo todellisuutta, koska raaka-ainetta on rajallisesti olemassa. Eli tuotannon laajentaminen äärettömyyksiin ei ole mahdollista. Sanoin, että aina pitäisi olla linkitys olemassa johonkin reaalitaloudelliseen toimintaan. Kiitoksia. Yeah, again, I think we... Niin, uskon, että olemme samaa mieltä siitä, että mm, asia koskee myös sosiaalipuolta, eli ei ainoastaan markkinoiden kehystämistä, eli tässä puhutaan myös yhteiskunnasta. No, joka tapauksessa en puhu hirveän pitkään. On tietysti olemassa tällainen sosiaalinen, sosiaaliset arvot mukana näillä johdannaismarkkinoilla. Me pyrimme nyt löytämään tasapainon keinottelu, liiallisen keinottelun ja tämän, näiden yhteiskunnallisten arvojen välillä, mutta tästä voidaan toki antaa monia esimerkkejä sosiaalisista arvoista, mutta me emme kuitenkaan kaikkea rahoituspuolta voi nyt ryhtyä mustamaalaamaan tässä mielessä. Tässä keskustelussa täytyy tietysti muistaa myös se, että tässä on selvää ajallinen lähestymistapa tämän hyödykejohdannaisten ja sitten muiden kysymysten välillä. Ja komissiota saimme helmikuussa tämän tekstin, jos oikein muistan, ja myös sen, onko näiden asioiden välillä selvää yhtäläisyyttä, enkä muista sellaista nähneeni, mutta joka tapauksessa näitä asioita täytyy tutkia myös sosiaaliselta kannalta. Ja tähän kysymykseen palatakseni huomautaisin, että meidän on pyrittävä löytämään tämä tasapaino, jotta me emme tätä sosiaaliarvoista arvoa jätä ulkopuolelle jo hyödykejohdannaisista ja pyrimme sitten rajoittamaan tätä keinottelua ja hinta heilahtelua. Tämä jos mui oikein muistan, kuuluu tähän unionin ehdotukseen siihen, että se ei olisi riittävän pehmeä tai riittävän järkevä lähestymistapa. Tässä on kuitenkin esitetty vaihtoehtoisia tapoja toimia ja ne voivat olla aika lailla tehokkaita ja niiden pohjalta voidaan päästä tavoitteisiin. Ja lopuksi vielä huomauttaisin siitä, että tarvitsemmeko tähän oman viranomaisen vaiko emme. Mikäli näin sitten tapahtuu, niin kyllä me euron sitten toivomme sitä. Me haluamme hyvin säännellyt markkinat ja me olemme tehneet aina hyvin tiivistä yhteistyötä lainsäätäjien kanssa ja miten vain voimme parantaa markkinoiden toimintaa ja niiden hyötyä, niin sitten varmasti olemme kaikkien tällaisten uudistusten puolella aura, tu as été visé par Marcus. Mm. C'est les vieux souvenirs du mandat précédent. Niin, ja sitten tämä nyt on vähän kaikuja edelliseltä kaudelta. Yes, I, I... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Saanen esittää tässäkin keskustelussa muutaman sanasen. Mutta palataan hiukan taaksepäin tässä keskustelussa. Pohdittiin sitä, että miltä, ketä tässä pitäisi palvella, ketkä ovat ne taloudelliset edunsaajat, kun katsotaan tätä tekstiä, niin kollega Swinburne viittasi myöskin liikkeelle laskeoihin, niin mikä on heidän roolinsa. Silloin kun tällainen sääntelytulva on val- rullaamassa Euroopan yli, niin monet toimijat muuttuvat rahoitusalan yrityksiksi, koska monet yhä uudet sääntelyt vaikuttavat tilanteeseen ja monet yritykset rahoittavat toimintaansa joukkovelkakirja markkinoiden kautta, joten siirrymme tähän yhdysvaltalaiseen rahoitusmallin suuntaan. Ja nyt herääkin kysymys siitä, että kuka oikeasti toimii rahoitusmarkkinoilla – Eli tämä tilanne ei ole kovinkaan selvä, joten meidän täytyy varmistaa, että meillä on rahoitusalan yritysten ja reaalitalouden yritysten välillä tasapainoiset lähestymistavat silloin, kun he toimivat markkinoilla. Erässä työryhmässä, jossa toimin varapuheenjohtajana, niin me olemme keskustelleet tästä kysymyksestä, mutta me emme ole vielä löytäneet toimivaa esittelijän vaatimaa määritelmää, eli että miten sanomme, että mikä on keinottelu ja mikä ei. Tietenkin nämä välittäjät, niin on herää kysymys, että mitä nämä välittäjät tekisivät siinä tapauksessa, mikäli tämä määritelmä ei ole vedenpitävä. No, vaikea sitä nyt on ennakoida. Ja kuitenkin on olemassa sellainen suuntaus, että me toimimme samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa, eli että yritykset ikään kuin itse rahoittavat omaa toimintaansa markkinoiden kautta. Mutta näin, kyse ei ole vain ainoastaan tällä sektorilla. Kiitoksia. Kiitokset ja Ross vielä myös, olkaa Em... Kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että voin olla vain samaa mieltä edellisten puhujien kanssa monista kysymyksistä yritämme määritellä sitä, mikä on hedgingiä ja mikä taas ei ole sitä, on äärimmäisen monimutkaista, koska tässähän kyseessä on viime kädessä transaktion luonne. Kun esimerkiksi on mukana hyödyke johdannaismarkkinoilla ja haluaa suojautua riskeiltä, niin onko kyseessä sitten keinottelu vai, vai suojautuminen? hedging. Tämä todellakin on vaikea kysymys määriteltäväksi ja lainsäätäjän, sääntelijän on tämän kanssa ponnisteltava vielä pitkäänkin, niin kuin olemme jo tehneet. Siltä näyttää. Merci. Kiitokset. Onko muita kysymyksiä vielä salissa? Ilmeisesti ei, joten annan puheenvuoron nyt esittelijälle johtopäätösten tekemiseksi tähän, tästä kuulemistilaisuudesta. Kiitän kaikkia osallistuneita, kaikkia puheenvuorojen esittäjiä hyvin tärkeästä ja monimutkaisesta asiasta, joka ei ehkä suuria joukkoja vedä puoleensa, mutta kuitenkin on hyvin merkittävä. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää panelisteja heidän alustuksistaan ja vastauksistaan ja oikein paljon kiitoksia siitä, että jätitte vielä monia kysymyksiä vailla vastausta. Me joudumme sitten etsimään näitä vastauksia. No sehän on meidän tehtävämme. Eli että me kannamme kortamme kekoon, mikäli epäselvyyksiä vielä ilmenee ja että varmistamme oikeusvarmuuden. On tietenkin selvää, ettemme voineet tänään keskustella kaikista MIFID-ehdotuksen yksityiskohdista, mutta kun valmistelimme tätä kuulemistilaisuutta, niin ajattelimme poimia sieltä ne poliittisluonteisimmat kysymykset. Ja minä uskon, että me olemme saaneet jo aika paljon evästystä jatkotöitämme varten. Saanen muistuttaa vielä uudemman kerran siitä, että olemme työstäneet tällaisen kyselylomakkeen, ja yllättäen Finance Watch ilmoitti, että se esittää vielä omia tarkistuksia. Ne, jotka siis haluavat varmistaa, että noudatetaan avoimuuden periaatetta, niin toivi, toimisivat myöskin avoimuuden hengessä. Joten toimittakaapas meille avoimet vastauksenne. Mutta meidän Kyselylomakkeemme ei ole niin yksityiskohtainen kuin komissio, mutta mehän toimimme komission toiminnan pohjalta. 13. joulukuuta tammikuuta asti siis aikaa on vastausten jättämiselle ja muistutettakoon vielä siitä, että mikäli minä olen saanut sihteeristöstä oikeaa infoa, niin ensimmäinen keskustelu käydään jo kuukautta myöhemmin, eli 13. helmikuuta, eli näin varmistamme, että meillä on ollut riittävästi aikaa tutustua näihin kyselyiden vastauksiin, ja tämä kokoushan järjestetään Strasbourgissa. Eli 13. päivä Strasbourgin viikolla tämä ensimmäinen keskustelu käydään. Ja uudemman kerran kiitos kaikille kollegoille. Mielenkiinnolla jään odottamaan jatko työskentelyämme ja olen vakuuttunut, että tulevan vuoden aikana käymme vilkasta keskustelua aiheista. Se ei tule olemaan helppoa. Tulemme käsittelemään monia aihealueita, jotka ovat sekä teknisluonteisia, mutta myöskin poliittisia, jotka kaipaavat siis vastauksia myöskin poliittiselta rintamalta. Ja minä todellakin toivon, että siinä vaiheessa neuvostokin voi lähteä neuvottelemaan meidän kanssamme. Eli tuossa ensi vuoden puolivälissä, kun parlamentti on valmis lähtemään neuvotteluihin. Tästä varmaan sitten seuraa mielenkiintoinen, jännittävä loppuvuosi. Silloin keskustelemme näistä rahoituskehyksistä ja la- rahoituskehyksiin liittyvistä lainsäädännöllisistä ehdotuksista ja siihen kuuluu tietenkin myöskin tämä MIFID ja minä todellakin suurella mielenkiinnolla jään odottamaan näitä neuvotteluja ja keskusteluja. Ja minä todellakin toivon, että silloin teemme hedelmällistä yhteistyötä ja pyrimme löytämään toimivan ratkaisumallin, joka kykenisi vastaamaan rahoitusmarkkinoiden asettamille uusille haasteille. Kiitoksia. Merci à tous. Kiitokset esittelijälle, kiitokset kaikille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroja tänään. Tässä salissa on nyt paljon väkeä ja kertoisin teille siitä, että vuonna 2011 meidän valiokuntamme Ekon talousvaliokunta on 40 prosenttia enemmän kokouksia järjestänyt kuin viime vuonna 2010, joten parlamentissa tehdään paljon työtä. Seuraava kokouksemme on 12. joulukuuta ja tuolloin me sitten saamme saamme kuulla eh, keskuspankin ehdokkaista. Nyt kokous päättyy. Hyvää kotimatkaa.